Okay, everybody, if you... Hyvä, pyydän teitä istuutumaan, niin pääsemme alkamaan. Thank you, thank you very much. Um... Kiitoksia. Tiedän, että tämä on hiukan hankala sali pitää kokousta, mutta eräs koululuokka tarvitsi meidän salimme ja he eivät voi tietenkään tänne tulla, siksi me jouduimme täysistuntosalin. Kuten ehkä olette huomanneet, me emme saa tuoda mitään juomia tänne, vaikkakin huomaan kyllä joitakin pulloja tänne tulevan ja muita juomia. Kahvia löytyy salin ulkopuolella. Teitä saadaan torua, jos tuotte jotakin juomia. Minä yritän pitää pienen tauon jossain kohtaa niin, että ne, jotka ovat koko ajan täällä, saavat myös kahvia. Nyt olemme kohdissa 6 ja 7 esityslistalla. Käsitellään tarkistuksia MIFID kysymyksestä ja Markus Ferber saa puheenvuoron. Markus. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä koululaiset olisi pitänyt päästää tänne, että olisimme voineet kokoontua tavallanomaisessa salissamme, mutta tämä näin sivumennen sanoin. No oli miten ole. Olen nyt iloinen siitä, että minulla on riittävästi aikaa keskustella tästä erittäin tärkeästä rahoitusmarkkinoiden sääntelyasiasta, MIFIDistä ja EMIRestä. Nämä ovat tämän paketin kulmakiviä tällä lainsäädäntökaudella. Meillä on kaiken kattava rahoitusmarkkinapaketti tuloillaan ja nyt muistuttaisin teidän mieliinne sen, että G20-kokouksen aikaiseksi Pittsburghissa sovittiin, että valtiot haluavat kaiken kattavaa sääntelyä, jotta markkinat eivät olisi enää sääntelemättömät, ettei olisi enää sääntelemättömiä rahoitustuotteita. Tämä mahdollisuuksien ikkuna, joka tuolloin Pittsburghissa avattiin, tuntuu nyt pikkuisen sulkeutuvan uudestaan. Olemme voineet kuulla, mitä Meksikon kokouksessa puhuttiin, mutta on aivan oikein sitä huolimatta, että me Euroopassa, Euroopan unionina, kannamme merkittävän korteemme kekoon rahoitusmarkkinoiden sääntelemiseksi. Aluksi toteaisin, että meidän täytyy myöskin varmistaa, että emme tee liian tiukkoja sääntöjä, koska Tämä saattaisi johtaa siihen, että meidän omat rahoitusmarkkinamme heikkenevät ja muut rahoitusmarkkinat, joilla on vähemmän sääntelyä tai ei ollenkaan sääntelyä, vain vahvistuvat. Tätä täytyy välttyä. Ennen kuin mennään yksittäisiin yksityiskohtiin, totesin vain, että mit, miten hämmästynyt on ollut siitä, miten naiveja toisella puolella on oltu ja miten harvoin ryhtää maailman parannustoimiin. Kaiken tyyppiset etujärjestöt, jotka perustavat sanomansa väärin tietoihin, pyrkivät vaikuttamaan asioihin. En puhu pelkästään pankkilobista, vaan myöskin maailman parantajata, joilla on hyviä tarkoitusperiä, ovat pistäneet lusikkansa soppaan. He esittävät väittämiä ja kehittävät toimenpiteitä, jotka eivät minun nähdäkseni ole hyväksyttäviä. Ehkä palaan tähän vielä myöhemmin hiukan, koska olen kyllä valmis osallistumaan kaikkiin keskusteluihin. Uskon, että kollegat samoin. Ja kun Strasburgissa kameraryhmä hyökkää kimppuun ja esittää kysymyksiä, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, ja kun saan sähköposteja, valtavan ryöpyn, väärine väittäminen, jotka aivan objektiivisesti ovat hakoteilla. Herää todellakin kysymys, missä mennään? Monessa suhteessa on sanottu, että minun pitäisi olla tiukempi joissakin neuvotteluasioissa, ja jotkut väittävät, että minun pitäisi olla paljon löyhäkätisempi. Tämä näin suluissa. Ja nyt sitten Mifidiin ja Emiriin. No aloitanpa vaikka direktiivistä ja soveltamisalan poikkeuksista. Aluksi todettiin, että G20-kokouksessa Pittsburghissa päätettiin, että että sääntelemättömistä markkinoista ja tuotteista halutaan eroon. Mutta mikäli nyt pelkästään Euroopan parlamentissa tarkastelen Brysselin pörssin toimintaa, niin sinne tuli ainakin kaksi kauppapaikkaa mieleen, jotka eivät ole säänneltyjä tänä päivänä. Toinen on suuri pankki, jonka ysältä olemme samaa mieltä, että tulevaisuudessa pitäisi olla MIFIDin alaisuudessa, ja toisaalta on kyse energia-alan yrityksestä, joka niin ikään on sääntelemätön. Kukaan ei ole voinut selittää tähän päivän mennessä, miksi näin on. Ja voin sanoa kaikille selkein sanakäänteen, että Euroopan lainsäätäjän tehtävänä ei voi olla tietoisesti jättää porsaan reikiä, jotka loppujen lopuksi sitten johtavat siihen, niin kuin ovat jo sanoneetkin minulle, että ei tästä mitään ole, ja mikäli ryhdytään sääntelyyn, niin minä sitten perustan huomenna uuden yrityksen ja sitten äh, pääsen taas pois tästä säätelystä, minä minä tämän ongelmaa. Kaikki yritykset, jotka toimivat äh, reaalitaloudessa, toimivat tietyllä kauppapaikalla ja sen täytyy olla silloin jonkin lainsäätelyn piirissä. Haluan todeta, että mitään suuria poikkeuksia ei tähän saa jää, jäädä. Mikä on lukenut minun mietintöluonnokseni, voitte havaita, että poikkeuksia kyllä on kauppapaikka sääntelyn osalta, mutta meidän täytyy keskittyä toimissamme sellaisiin toimiin, jotka todellakin ovat hyödyksi yrityksille, eivätkä haittaa niiden toimintaa. Olemme muotoilleet luettelon, joka varmistaa sen, että mitään valtavan suuria porsanreikiä ei synny, vaan pikemminkin suuri portaali, jonka kautta voidaan rahoitusmarkkinan sääntely saada kuntoon kauttaaltaan. Ja näin selkeästi haluaisin todeta kollegoille, että tähän olen pyrkinyt siihen, että porsanreivat ovat mahdollisimman pieniä. Olen pyrkinyt keskittymään vain tarpeellisimpaan. Toinen seikka, markkinan Uskon, että tämä on kaikkien kysymysten äiti markkinoiden väärinkäytöksiä koskeva sääntely. Tämäkin yhteydessä tästä on puhuttu. Meillä on edessämme komission ehdotus, joka haluaa uuden kauppapaikan järjestäytyneen kaupan osalta luoda. Muutosesityksissä halutaan nyt vahvistaa ja parantaa tätä rakennetta siten, että tämä rajoitetaan tiettyihin tuotteisiin ja jotkut eivät halua minkäänlaista rakennetta. Näin laajakirjoisista tarkistuksista tänä päivänä on määrä keskustella. Ne ovat hyvin kaukana toisistaan. Voin todeta, että mitään kompromissia ei voida tehdä sen osalta, että otetaanko OTF mukaan vai ei. Joko olla mukana tai sitten ei. Tulevina päivinä keskusteluissa pari esittelijöiden kanssa meidän täytyy pyrkiä tästä yhteisymmärryksen henkilökohtaisesti. Mikäli lukee tekstini, niin tämä tulee selväksi. Minä haluaisin, että nämä järjestäytyneet kaupankäyntijärjestelmät, ne pitäisi saada mukaan. Tämä olisi kompromissi niiden kantojen välillä, jotka juuri äsken mainitsin. Toivottavasti tästä nyt nopeasti päästään sopimukseen niin, että muiden ryhmien tuella saadaan tästä kokonaisuuteen paketti aikaan. Toinen asia, joka minun päätäni kovasti mietitytti, oli sijoittajan suoja. Komissio on nyt ehdottanut tästä jotain hyvinkin yksinkertaista. Komissio sanoo, että puolueettomien lausumien mukaan pitäisi ottaa tietyt kriteerit tässä huomioon ja että asia nyt vain on niin yksittäinen asiakas, mikä hänen tilanteensa on, kun hän ottaa, ostaa tietyn tuotteen, ja varsinkin kun on kyse pienestä muusta kuin ammattisijoittajasta, ei siis mistään ammattilaisesta, vaan ihan amatööristä, joka ei tunne markkinarakenteita, vaan pikemminkin on tavallinen piensijoittaja, niin hänen osaltaan toteaa sen, että Euroopan lainsäätäjän tehtävänä ei voi olla muuttaa muuttaa rakenteita sellaisella tavalla, jonka osalta ei voida tietää, mitä seuraamuksia rakenteen muuttamisella on, ettei ja ei mikäli ole tietoa siitä, että rakenteen muuttamisella ei ole kielteisiä vaikutuksia, koska ei tällainen mitään ongelmia ratkaise. Komissio ei odota mitään yleistä sääntöä emirin yhteydessäkään tämän osalta. Komissio ei ehdota mitään, ehdota mitään yli, yli tällaista yleisömaailmasta kieltoa. Tämän osalta joissakin jäsenvaltioissa on ryhdytty lainsäädäntöön. Joissakin jäsenvaltioissa tällaisen välityspalkkion periminen on kielletty, joissakin on aivan erityyppistä kulttuuria, eikä ole tällaista kulttuuria ylipäänsä. Ja se, onko sitten Euroopan lainsäätäjän tehtävänä puuttua yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteisiin, koska minun mielestäni tässä taikasanan voisi toimia pelkästään lähi- läheisyysperiaate, elää ja antaa muiden elää, toissijaisuusperiaate. Minä mielelläni kääntäisin tämän elää ja aina toistenkin elää periaatteena. Markkinoiden avoimuuden parantaminen tietystikin on tarpeellista. Ja siksi tämä provisiokysymys pitäisi jättää avoimeksi. Täällä on hyvin monia tarkistuksia, jotka menevät juuri siihen suuntaan, että kuluttajan suoja halutaan parantaa ja haluaisinkin kiittää kaikkia kollegoita. Mikä tästä saadaan paketti aikaan, hyvä niin, ja uskon, että hyvä ratkaisu tähän voidaan saada aikaan, mikäli yhtäältä otetaan huomioon se, että Eurooppa on rikas moninaisuudessaan ja toisaalta sitten pidetään huoli siitä, että sijoittaja, varsinkin yksityinen piensijoittaja, saa tarvitsemansa suojaa. Toinen seikka. Kuinka tämä suoja saadaan toteutumaan? Esimerkiksi on, kun on kyse puhelin, puhelimen kautta tapahtuvasta kaupankäynnistä, ammatti ammattilaissijoittajien osalta tämä asia on kunnossa, mutta kun on kyse piensijoittajasta, joka omasta kotipankistaan tai kotipankkinsa kautta soittaa ja sanoo, että hänellä on muutama ylimääräinen euro, asunto on saatu maksettua ja rahan jäänyt käteen ja hän mielellä nyt haluaisi, niillä nyt haluaisi sijoittaa tämän rahan. Ja sitten hänen vastassaan on puhelinvastaaja Elää ja anna elää. Tämä on mielestäni hyvä periaate tässäkin. Pelkästään ammattisijoittajien varten pitäisi tämä vaatimus ottaa käyttöön puhelimyynnin osalta. Siten olisimme nähdäkseni hyvällä tiellä. Vielä eräs seikka, joka liittyy lähinnä MIFIDiin. Tämä huippunopea kauppa, HFT-kauppa. Eihän meidän tehtävämme ole sanoa, että tietokoneet, tietokoneen mukaanotto tässä yhteydessä olisi ollut väärä päätös ja tästä pitäisi luopua. Mutta sisäpiirin kaupata, niitä tehtäisiin kyllä ilman tietokoneitakin ja markkinoiden väärinkäyttökin onnistuisi ilman tietokoneitäkin. Uusia vaatimuksia on tietystikin tullut teknologian käyttöönoton myötä. Nimittäin se, että hyvin nopeasti voi tietokoneohjelmistojen algoritmien kanssa analysoida tilannetta ja sitten voi hyötyä muutaman sadasosa eurosentinkin muutoksesta jonkin tuotteen hinnassa. Pörssien likviditeetti lisääntyy, koska silloin useampi kaupankäyjä on yhtä aikaa pörssissä pelaamassa – ja nämä pörssit ja kauppapaikat, ei niitä luotu sitä varten, että ihmiset voivat nopeasti tienata euron tai kuldenin tai markan, vaan pikemminkin pörssien tehtävänä alun perin oli koota yhteen kysyntä ja tarjonta ja auttaa hinnan muodostuksessa. Pörssin piti olla tällainen ohjaava, ohjaava taho suuntaantava taho silloin, kun rahoitusmarkkinoista on kyse. Ja sen vuoksi tällaiset kauppapaikat luotiin. Siksi minun nähdäkseni olisi huippunopean kaupan ja algoritmikaupan osalta tärkeää ottaa tiukemmat säännöt käyttöön. Ei se pidä kieltää, mutta jotakin sääntöjä tähän tarvitaan. Tänä päivänä huippunopeassa kaupassa 5 millisekuntia sekuntia on kauppojen väli, keskiväli. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaankin olettaa, että monet tilaukset tehdään vain ja ainoastaan, jotta voitaisiin viedä hintaa tiettyyn suuntaan. Osto- tai myyntitarjouksia tehdään tätäkin tarkoitus silmällä pitäen. Nämä ovat tästä tyhjästä kaupankäynnistä on puhuttu aikaisemminkin ja todettiin, että MIFID olisi oikea paikka ratkaista tällainen tavallaan turha kaupankäynti. Tämä olisi yksi asia, joka pitäisi saattaa kuntoon. Ja sitten toinen asia. Mikäli joku tietoisesti tekee massiivisia ostotarjouksia, joita hän ei aio sitten toteuttaa ja käyttää hyväkseen infrastruktuuria, joita siten, ettei synny mitään taloudellista lisäarvoa ja, ja silloin pitäisi maksaa maksaa tästä jokin hinta. Tämä on markkina lähtöinen lähestymistapa, mikäli hyvin paljon käyttää infrastruktuuria, niin silloin pitäisi myöskin maksaa tästä kohtuuttomasta infrastruktuurien käytöstä. Vielä eräs seikka. Pitääkö joka ikinen rahoitus tuote määritellä ties kuinka monen nollan tarkkuudella ja kuinka monta lukua pitää olla nollan tai pilkun jälkeen vielä. Pitääkö joka ikisen tuotteen kohdalla olla näin? Tämä on tietysti tarpeellista, mikäli halutaan hyvin tarkkaa kaupankäyntiä tai tarkkoja analyysiä tehdä. Tämä on yksi seikka, jota voitaisiin pohtia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat pyrkineet viemään asiaa saman suuntaan kuin minäkin. Uskoakseni me hyvin ymmärrämme toisiamme ja uskoakseni tämä saadaan hoidettu HFT-kaupan yhteydessä. Sääntöjä pitäisi kehittää sellaisella tavalla, että teknologiset mahdollisuudet ovat käytössä niin, että markkinat ovat käyttäjien käytettävissä, mutta väärinkäytöksiltä vältytään. Sitten kolmansien, kolmansia maita koskeva sääntely. Etuna on tietystikin se, että lainsäädäntökauden puolivälissä jo hyväksyttiin jotenkin sääntöjä koskevat kolmansia maita, joten nyt voidaan suoraan suorastaan valita eri vaihtoehtoista, esimerkiksi vaihtoehtoisten investointirahastojen hoitajista tai emirin piiriin kuuluista säännöistä tai uusista kolmansia maita koskevista säännöksistä tai lyhyeksi myynnistä koskevista säännöistä, kun on kyse. Mutta tässä täytyy ymmärtää, mitkä kaikki kuuluvat MIFIDiin, mitkä eivät. Emme voi MIFIDillä estää sitä, että Euroopan unionin kansalainen sanoo, että minä sijoitan rahani Hongkongiin. Emmekä voi myöskään vaatia, että Hongkongin pörssi noudattaa MIFID-sääntöjä. Tämä Tähän pätevät kolmansia maita koskevat säännöt. Emme voi estää myöskään Hongkongin asukasta investoimasta rahaa Milanoon, Pariisin tai Lontooseen. Ja silloin tietysti hänen kauppansa kuuluu MIFIDin piiriin. Kolmansien maiden sääntely astuu kuvan mukaan vasta silloin, kun mietitään, ketkä pääsevät mukaan eurooppalaisille kauppapaikoille. Minä tässä suhteessa kannatan tasa-arvoisuusperiaatetta, ekvivalenssiperiaatetta, niin kuin komissio ehdottaa vastaavuusperiaatetta. En tiedä, kuinka vastavuoroisuus toimisi. Vastavuoroisuus äh, siten, että Euroopan sisään, sisällä tehdyt toimet äh, vastavuoroisesti sitten pätisivät myöskin muissa maissa vastaavalla tavalla. Tässä saamme omaa oksaamme, mikäli katsomme että haluamme tilanteen, jossa säännöt kulkevat suuntaan ja toiseen. Mikäli haluamme varmistaa sen, että kolmansien maiden sijoittajat kiinnostuvat, silloin ei pitäisi tarttua vastavuoroisuusperiaatteessa, vaan pikemminkin jättää VTOn tehtäväksi ja muiden tämän tyyppisten laitosten tehtäviksi, tehtäväksi laatia sääntöjä, jotka liittyvät sijoittautumisvapauteen esimerkiksi. esimerkiksi sen sijaan, että komissio tähän puuttuisi. Sitten ideologisempi keskustelun aihe. Se sanoo, ja tavaramarkkinat. Euroopassa jotkut sanovat, että kaikki ongelmat on ratkaistu ja me emme ole syy, syyllisiä siihen, että elintarvikkeilla keinotellaan. Näin väitetään. Mutta hyvät kollegat, keinottelua elintarvikkeilla kyllä tehdään, mutta ei meidän säännöillämme. Keinottelua tapahtuu muualla. Pikemminkin tiukalla säännöllä pystymme varmistamaan pikemmin sen, että keinottelua tapahtuu muualla, mikäli emme saa asiaa aiso, aisoihin. Minä Olin alun perin hyvinkin tiukalla kannalla, mutta nyt olen ehkä lieventänyt kantani ja suoraan sanottuna voin todeta, että kaikki eivät lue sitä, mitä on kirjoitettu paperille, vaan pikemminkin he uskovat sen, mitä ihmiset heidän korviinsa kuiskaavat. Omissa tarkistuksissa olen pyrkinyt siihen, että me teemme eron mark- sellaisten markkinaosallistujien välille, jotka ovat fyysisesti kiinnostuneita tuotteista ja niiden välillä, jotka eivät ole fyysisesti käytännössä kiinnostuneita tuotteista ja niiden välillä, jotka eivät ole olekaan kiinnostuneita. Ja tähän ehdotan rajoittavia sääntöjä. En halua ajaa tällaista pois markkinoilta, ei tämä onnistu tavaramarkkinoilla, mutta toteaisin, että mikäli ei ole fyysisesti käytännössä konkreettisesti kiinnostunut tuotteista, silloin pitäisi olla tiettyjä rajoja, koska silloin on kyse pikemminkin keinottelusta. Mutta sittenkin, sitten olen sanonut, että ne, jotka ovat todella kiinnostuneita, mutta eivät ole vielä positiolimittien osalta toteaisin, että joskus päinvastoin on vain, minä haluan tehdä eroa niiden välillä, jotka ovat fyysisesti kiinnostuneita ja ne, jotka eivät ole kiinnostuneita. Ja nyt sitten ne, jotka ovat kiinnostuneita fyysisesti tuotteista, asetetaan tiettyjen omien ohjaavien instrumenttien kohteeksi. Siksi hylkään kaikki sellaiset tarkoituksen loppujen lopuksi johtaisivat sinne, että tavarakauppa joko tehtäisiin over the counter, uh, counter eli vähän niin kuin tiskin ylitse tai tiskin alitse kauppapaikkojen ulkopuolella, taikka muuten avoimesti. Tavarakauppa äh, yleisesti ottaen tietystikin kuuluu kauppapaikkoja koskevan sääntelyn alle, mutta silloin kun on kyse suuremmasta riskistä, silloin riskejä pyritään minimoimaan. Ja katson, että Euroopan lainsäätäjän tehtävänä ei ole ajaa tai vahvistaa olemassa olevia elintarvikepörssejä Euroopan unionin ulkopuolella. Chicagossa 90 prosenttia jo maailman tavarakaupasta tehdään, ja mikäli nyt äh, tämä luku menee 98-99 prosenttiin, mikäli emme hoida asiaa kuntoon Euroopassa. Meidän tehtävänä olisi pikemminkin varmistaa, että enemmän pelattaisi meidän pelisäännöillämme tässäkin suhteessa Joten väriä argumentteja ei pidä käyttää, koska muuten kaivamme maata vain omien jalkojemme alta. Sitten vielä muutama seikka, aivan lyhyesti vielä. Tietojen konsolidointi ja tie, tie, non-equity-puolella meidän pitää päästä hyvin nopeasti puolella. Equity-puolella pikemminkin tänä päivänä kaikki on jo hoidettu. Dear members of parliament, we are here because the ones we are speaking for can't be. Me olemme täällä siksi, koska jotkut eivät voi puhua meidän puolestaan. Can we have the ashes, please? Puheenjohtaja pyytää vahtimestareita paikalle.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 This is such a good way to inspire. Todella loistava tapa herättää myötätuntoa. I don't know which is worse. NG... En tiedä mikä on pahempaa. Kansalaisjärjestöt kuin teollisuuden alat molemmat ehkä yhtä pahoja. Markus, ole hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen erittäin kiitollinen to take the floor. Werner haluaa nyt puheenvuoron. Antakaa minun jatkaa puheenvuoroani. Eine Frage, eine Frage zur Geschäftsordnung. Työjärjestyspuheenvuoro. Voisitteko nyt ottaa selville, miksi me olemme täällä täysistuntosalissa? He pääsivät tänne nyt ottamaan näitä kuvia itsestään täysistuntosalissa. Ei meidän ole tarpeesta kokoontua täällä. Ja kuka on vastuussa nyt siitä, että täällä kävi näin? Uh, Minä selitin valiokunnassa viime viikolla ja tällä viikolla ja tämän kokouksemme alussa, että olemme muuttaneet tänne, jotta meidän saliamme voidaan käyttää, koska täällä vieraillaan koulua. Se oli ainoa, joka oli tarpeeksi suuri heille, eikä heillä lupa tulla tänne, ikävä kyllä. Mielestäni Mart tarkkuus oli tässä kesken varsin hyvää esitystä tarkistuksesta ja haluaisin, että hän pystyy nyt jatkamaan. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Viittaisin vielä tähän aiheeseen, josta olin puhumassa. Täällä on tehty tarkistuksia, jotka pyrkivät siihen, että liiallinen keinottelu pitäisi estää. Kuinka tämä sitten määritellään? Siitäpä tulee hauska juttu. Tietystikin voimme hyväksyä tällaisia tarkistuksia, mutta tästä ei, ei me pääse puusta pitkään. Tämä positiolimitti kysymys, olipa sitten kyse Pariisista tai Lontoosta, niin siellä toiminta joudutaan sen lopettamaan. Tämä olisi seuraamusta tästä maataloustuottajat sekä meillä että kehitysmaissa joutuisi menemään sellaisiin kauppapaikoihin, joissa ei ole niin tiukkaa sääntelyä kuin meillä, mikäli sääntely on liian tiukkaa meillä. Tähän pitää saada ratkaisu. Lobba, lobbaustanut paljon, mutta näin niin tyhmää kuin tuo äskeinen esitys. En ole ikinä nähnyt. Olen erittäin kiitollinen siitä, että kollegamme on kvestori ja juuri totesi, että hän huolehtii tästä asiasta. Hän hoitaa tämän asian. Tämä tempaus ei tee mitään hyvää heidän asialleen. Mutta nyt tämä varsinainen ongelma, eli MIFID, ja tietojen toimittaminen ja konsolidointi. Equity-tuotteiden osalta on jo rakenteita ja sääntelyä konsolidoinnun ja Euroopan eurooppalaisten tietojen keräämiseksi, keräämisen varmistamiseksi eikä konsolidoinneksi niin, että tiedot ovat kelpoisia. Ja non-equity-puolelle pitää tämä sama asia saada hoidettua kuntoon. Tässäkin suhteessa on tehty hyvin paljon tarkistuksia, jotka pyrkivät nopeuttamaan tätä prosessia, jotta mahdollisimman nopeasti saataisiin eurooppalainen valvontarakenne aikaan. Ja sitten sovittelupuoli takkariitojen ratkaisu rajojen ylittävällä tavalla. Tässä suhteessa Eurooppa on erilaisessa asemassa kuin Yhdysvaltojen tilanne. Siellä on yksi pörssi ja sitten paljon alueellisia paikallisia pörssejä, mutta meillä on suuria pörssejä pikemminkin Euroopassa, suuria kauppapaikkoja. Siksi tietyn konsolidointi on tärkeää, kun on markkinoiden väärinkäytöksestä väärinkäyttämisestä että karjat ylittävistä toimista. Näistä tapauksista on aivan liian vähän tietoa, jotta voitaisiin asiassa edetä. Sitten yritysten omistajaohjaus. Kysymys siitä, että yrityksessä täytyy olla joku, joka on pätevä ylipäänsä toimia markkinapaikalla. Tie lainsäädäntöön Näin että täytyy vielä odotella, mitä toisella saralla saadaan tällä välillä aikaan CDR4-direktiivin yhteydessä. MIFIDin suhteen ei kannata kehittää mitään uutta ilman, että tämän toisen direktiivin kanssa säännöt ovat yhdenmukaisia, johdonmukaisia. PK-yritysten osalta katson, että me tarvitsemme standardimääritelmän PK-yritykselle. Mikä tässä nyt on erittäin tärkeä seikka? Nyt kun komissio on paikalla, sanon suoraan, että en oikein pitänyt siitä, että komission ehdotus monissakin suhteessa toteaa, että on olemassa ongelma ja delegoidulla säädöksillä asia hoidetaan. Komissio haluaa vain vallan ja oikeuden ratkaista asiat itse. olisin direktiivitä kasetusehdotukseen jonkinlaisen osviitan siitä, mihin suuntaan komissio ylipäänsä haluaa viedä asioita. Minulla on oma ehdotukseni ja havaitsin, että monet kollegat ovat tukeneet minua tarkistuksissaan, joissa pyritään siihen, että me määrittelemme itse, mihin suuntaan halutaan mennä. Me määrittelemme suuntaviivat ja että kaikkea hoidetaan telekoidilla säädöksellä, vaan pikemminkin ESMAN kautta, jossa meillä on veto-oikeus. Delegoitujen säännösten suhteen meillä ei ole veto-oikeutta. Perusajatus on nähdäkseni se, että lainsäätäjänä meidän täytyy olla voimakkaammin mukana kuvassa, ja B, meillä täytyy olla myöskin mahdollisuus, mikäli tekniset standardit määritellään ja esitellään, sitten sanoa oma sanamme niistä. Mifirin osalta vielä muutama sananen. Ehdotan, että Emirin osalta totesin, että meidän pitäisi monenväliset ja kahdenväliset järjestelmät erottaa toisistaan. Siksi katson, että on tärkeää, että Broker Crossing-verkostot ja tällaiset foorumit, joita on olemassa MIFID-maailmassa, siksi että monenvälinen järjestelmä toimii siellä, mutta kahdenvälinen järjestelmä, siellä on tämmöisiä tällaisia kaupan sisäisiä toteuttajia. Nämä pitää määritellä tarkemmin, että kaikki, jotka, kaikki mitä tätä päivänä tapahtuu kauppapaikoilla, MIFIDin tai Emirin ulkopuolella, saataisiin MIFIDin ja Emirin mukaan säännellyiksi. Kaupan avoimuudesta toteaisin vielä lyhyesti seuraavaa. Näristässä on kaksi seikkaa, jotka täytyy selvittää. Toinen niistä liittyy tavaramarkkinoihin ja johdannaisiin, jotka kuuluvat Emirin piiriin. Minun mielestäni, mitä avoimiten tulee, siellä avoimuuskysymys on riittävästi jo hoidettu niin, että Mifirin ei tarvita uutta avoimuussääntelyä. Niin, Richard, minä olen kyllä nähnyt sinun tarkistuksesi tästä. Ja toiseksi kyse, kun on kyse state bonds joukkokirjo, velkakirjoista, ei kukaan ihminen osta niin paljon osakkeita niin kuin normaalissa valtion obligaatioiden huutokaupassa. Joten kaupan edeltävä avoimuutta tarvitaan sille puolelle enemmän. Nähdäkseni tämä on oikeutettua. Ja tämä voidaan myös kerätä, koska kun on kyse valtioiden obligaatioista, tämä on selkeä tuote, ei siellä ole porsaan reikiä. Ja kaikki, mitä on emerin puolelle jo selvitetty, niin siellä sääntely on jo kunnossa, ei sitä tarvitse uudestaan enää MIFIRiin ottaa mukaan. Sitten OTC-kaupat MIFID maailman ulkopuolella. Tästä olemme samaa mieltä siitä, että OTC-kauppa, sitä Sehän on kauppaa. Kyse on rahoitustuotteista. Niitä ostetaan ja myydään. Niitä varten olemassa omia kauppapaikkojen CCP, sitten tästä olemme varjoesittelyn kanssa hyvinkin pitkälti eri mieltä. Nähdäkseni sääntelemätön takaa esteetön pääsy ja yhteen toimivuus ovat äh, sellaisia, että jotakin teknisiä syitä täytyy vielä mukauttaa, jotta siellä puolella kaikki toimii juohevasti. Viimeinen asia minun omalta osaltani totesin Mifiristä. Siellä on kattava tuotekielto, jota ESMA ehdottaa. Kyse on tietyn tyyppistä tuotteista, käytännöistä tai palveluista, jotka pitäisi tietyissä olosuhteissa kieltää ESMAn mielestä. Tämä on täysin ex ajattelua, jälkeitäisajattelua. Mikäli havaitaan, että jokin paperi osoitettu huonoksi, se voidaan kieltää, mikäli sen osalta on syntynyt hyvinkin paljon väärinkäytöksiä takahallaa. Ehdotaisin, että ex ante voidaan puuttua peliin jälkikäteen. Ei sitten niin, että pitäisi lupaa pyytää ennalta, koska kun on kyse asiakirjasta tai rahoituspaperista, ei kukaan sitä osaa sinänsä vastuuta. Niihin liittyy aina riskejä voidaan tietenkin tarkastella, onko leima kunnossa, leima on kunnossa, mutta voidaanko tarkistella, onko ris- paperissa riskejä vai ei sitä voi nähdä ennalta. Kyse ei ole sinänsä tuotteesta ja sen vaarallisuudesta, vaan jälkikäteen vasta voidaan sitten nähdä, millainen tuote on kyseessä, ja jälkikäteen sitten voidaan puuttua tilanteeseen. Sijoittajien suojelun kohte- kohdalla toteaisin, että meidän pitäisi varmistaa se, että joka ikinen rahoitustuote, joka kehitetään, ei sitten koidu köyhän pienen, piensijoittajan kohtaloksi, vaan kun on kyse tavanomaisesta vähittäensä asiakkaasta, ammattisijoittajasta, silloin tilanne on toinen. Ja sama päti myöskin näihin palkkioihin, joita on lupa periä. Haluaisin kiittää tässä yhteydessä kaikkia varjoesittelijöitä. Meillä on ollut jo kaksi keskustelukierrosta ja tärkeimpiä seikkoja on voitu jo selkeyttää meidän keskenämme. Ensimmäiset kompromissiehdotukset olen jo jakanut ja vain erityisen iloinen tietystikin siitä, että hyvin nopeasti olen päässyt tässä eteenpäin. Toteasin vain, että olen lähettänyt hyvin paljon sähköpostia myöskin ja saanut kommentteja, jotka liittyvät näihin kompromisseihin. Vanha sääntö tässä pätee. Mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikista on sovittu. Tällä hetkellä mistään ei ole vielä sovittu. Näin yksinkertaista se on. Erilaisia tekstiversioita kiertää. Keskustelua on käyty varjoesittelijöiden kokouksessa, kokouksissa. Mutta mitään lopullisia tekstejä ei ole vielä olemassakaan. Siksi toivon, että tässä rakentavassa hengessä, joka toistaiseksi on valinnut keskusteluissa kollegoiden kanssa, että sama tämä, tämä sama ilmapiiri jatkuu ja sitten pääsemme eteenpäin. Uskon, että tässä onnistutaan, mikäli henki pysyy näin rakentavana kuin tähänkin saakka. Sitten voimme pitäytyä aikataulussa ja vielä ennen kesätaukoa valiokunnassa voimme äänestää. Ei minä tässä halua olla mitenkään dogmaattinen, mutta toteaisin, että olemme itse tässä hieman hankalassa asemassa, koska kuusi viikkoa on sitten tauko, emmekä voi kokoontua, emmekä varjoesittelyjen piirissä keskustella, joten toteaisin, että neuvosto kokoontuu lokakuussa ja ennen sitä olisi hienoa, mikäli päästäisiin eteenpäin ja niin parlamentissa neuvottelumandaatin. Tämä olisi hyvä merkki, mikäli parlamentti voisi tässä toimia kansalaisten etujen mukaisesti ja saada aikaan vakaata rahoitusmarkkinata ja saisi valmistelevan työn valmiiksi ennen tuota neuvoston kokousta. Nyt äh, odottelen vielä seuraavaan parin viikon keskusteluita. Minun tietystikin velvollisuuksia myöskin vaalipiirissä, niin olen pyrkinyt niistä pääsemään mahdollisimman paljon ero niin, että voimme jatkaa tätä yhteistyötä täällä keskenämme tässä hyvässä yhteistyön rakentavassa hengessä, jotta voimme sitten parlamenttien selkeästi ottaa kantaa, viedä rahoitusmarkkinoita selkeään säänneltyyn suuntaan kaikkien etujen mukaisesti, kaikkien niiden etujen mukaisesti, jotka osallistuvat kaupan käyntiin rahoitusmarkkinoilla. Thank you very much, Kiitoksia. Sitten varjoesittelyihin STstä Robert Goebbels, sen puolesta Alin ilmeisesti. Thank you and, and... Kiitoksia. Kiitoksia kovasti myös esittelijällemme. Mielestäni erittäin kattava syvällinen ajatuksia sisältävä tapa tarkastella asiaa, joka on tietysti monimutkainen, laaja aihe. Siihen liittyy monia eri fasetteja, jotka pitää ottaa huomioon. Robert pyysi minua puhumaan hänen puolestaan. Sanoisin tästä protestista, että toivottavasti me nyt emme tuomitse tässä kaikkia kansalaisjärjestöjä se, siitä se tavasta, millä he protestoivat omassa niin. Meillä on aika paljon kansalaisjärjestöjä, Oxfam ja muita, jotka vierailevat luonani ja lähettävät minulle sähköpostia, puhuvat kanssani tavalla, joka mielestäni on rakentavaa ja hyödyllistä. Ja kuten sanoin, meidän ei pitäisi tuomita tiettyjä ryhmiä sen takia, että jotkut käyttäytyvät aggressiivisemmin. Mielestäni tämäkin oli hankala asia ymmärtää on kyse sitten kansalaisjärjestöistä tai muista lobbyista tai teollisuuden aloista. Pyydän anteeksi Robertin puolesta, koska hän ei voi olla Brysselissä tänään, koska hän on delegaation matkalla Kyproksella, joten hän ei voinut tulla keskustelemaan tänään mitä tulee Robertin, Robertin lähestymistapaan, hänkin haluaisi tietysti kiittää Markusia ja kaikkia muita varjoesittelyitä hyvästä yhteistyöstä ja rakentavista kokouksista, joita tähän mennessä on pidetty. Hän uskoo, että on joitakin mielenkiintoisia hyviä tarkistukset, jotka parantavat rahoitusmarkkinoiden toimintaa Euroopassa. Ja kun tässä odotetaan neuvotteluita, kompromissin tarkistuksista, hän on pyytänyt minua lukemaan hänelle tärkeimmistä, tärkeimmät kohdat ja näistähän on jo puhuttu ST-ryhmän työkokouksessa. On tärkeää, että investointiyritykset, jotka toimivat huipun nopeassa kaupankäynnissä, saavat luvan samassa määrin kuin algoritmikaupassakin ja korkean nopeuden kaupankäynti on myös tällainen investointipalvelu. Näiden yrityksen pitäisi antaa tietoa kaupatoiminnasta viranomaiselle ja toimeksiannot pitäisi voida tunnistaa järjestelmässä. Ratkaisevaa on, että viranomaiset saavat kaiken tarvittavan tiedon, jotta voit kunnolla valvoa näiden toimintaa. SD-ryhmä on sitä mieltä, että joitakin rajoituksia pitäisi ottaa käyttöön, nimittäin 500 millisekundin, millisekuntin harkinta-aika. Lopuksi, mitä tässä on ehdotettu, mitä on ehdotettu perustettaisiin neuvoantava elin, HFTistä. Sitten markkinarakenteesta OTC, OTF, muun tyyppinen organisaatiokaupankäynti On ehdottoman tärkeää, että sääntelyrakenne onnistuu ja se saadaan aikaan. Tämän takia meidän tavoitteenamme on sulkea tällaisia porsaanreikiä sääntelyn kannalta, niin kuin Estelläkin on tänään esitellyt, rajoitettaisiin OTC-kaupaa silloin tällöin vain vähennettäisiin markkinoiden hajautuneisuutta, lisättäisiin valvin, valvojien kykyä löytää väärinkäytöksiä, lisättäisiin avoimuutta ja varmistettaisiin hyvä hinnanmuodostusprosessi. Jotta voidaan saavuttaa näitä tavoitteita, ensinnäkin olemme sitä mieltä, että on äärimmäisen tärkeää palata perusasioihin ja korvata väärinkäsityksiä ja puutteita jotka johtuvat tämänhetkisestä MIFID-rahoitusmarkkinadirektiivistä. Kaiken kaupan pitäisi tapahtua joko MTF, monenkeskisen kaupankäynnin yhteydessä tai OTFssä tai sitten OTC-kaupan käytössä on kahdenkeskistä. Kuitenkin tämä rajoitettaisiin OTC-kauppaa, vakioimatonta tuota osakekauppaa, niin luulen, että te olette saaneet kopion tästä tekstistä sanoo puhujen, jotta voitaisiin rajoittaa OTC-kaupankäyntiä, niin kuin alun perin lainsäätäjä ajattelimme MIFID 1 kohdalla, meidän pitää kunnolla määritellä tämä sat- satunnaisena epä säännöllisenä ja vakioimattomana kaupankäyntinä. Tämä oli mahdollista vain toimia kauppapaikan sisällä mtf tai, tai äh, mm, koska kaikki nämä määr- tai kaupan sisäisten toteuttajien toiminnassa. Sitten kaupankäyntipaikat, kuten äh, jos syntyy tällaisia epätoivottavia vaikutuksia tämänhetkisestä MIFID-järjestelmästä. Kaupankäynti pitää silloin siirtää hyväksyttyihin kaupankäyntipaikkoihin, esimerkiksi kaupan sisäisiin toteuttajien kautta. Tässä mielessä me täysin tuemme suosituksia Swinburgin mietosta koskien nimetöntä kaupankäyntiä, josta äänestettiin suurella enemmistöllä täysistunnossa, eikä siinä oteta huomioon uuden kaupankäyntipaikan käyttöönottoa. Monenkeskinen kaupankäynnissä täytyy olla samat säännöt, nimittäin sama määrä avoimuutta, öö, mm, on pitää varmistaa hyvä hinnanmuodostus, syrjimättömyys, markkinavalvonta täydellisyydestä täydellisesti toteutettuna ja pyritään valvomaan jäävyyskysymyksiä. Mitä tulee OTF-kaupankäyntiin, tämän uuden kaupankäyntipaikan luominen saattaa vahingoittaa tämmöistä toimintaa. Tämä vieläkin sekaannuttaa ja syrjisi pieniä yksittäisiä sijoittajia, erityisesti jotka nytkö kärsivät markkinoiden sirpaloituneisuutta, joka johtuu tämän rahoitusmarkkinadirektiivistä. Pääomamarkkinoiden hajautuminen on yksi tekijä, joka johtuu, johtaa siihen, että yksittäiset jäävät syrjään ja mm, välikädet pystyvät vaikuttamaan tilanteeseen. Kun pyritään rajoittamaan OTF muihin kuin mun kaupunkäyntiin, tässä todetaan, että johdannaisia pitää, niistä pitää käydä kauppaa kuunnollisilla kauppapaikoilla, no, toteuttaa monenkeskisiä kauppasääntöjä. Tämänhetkinen OTF-ehdotus ei salli tätä, siinä on kevyemmät säännöt. Kaupan sisäiset toteuttajat ovat säännönmukaisinta ja pitäisi muuttaa OTFn niin, että toteutetaan OTCn määritelmä tässäkin ST-ryhmä on sitä mieltä, että me tarvitsemme selkeitä prioriteetteja, jotka säätelevät rahoitusmarkkinoita Euroopassa. Ei tarvitse sekoittaa kaupankäyntiä koskien SI, OTF ja muita lyhenteitä, jotka johtavat suurempaan valikoimaan, mutta kuitenkin huomattavasti lisäävät vielä investoijien sirpaloitumista, sirpaloitumista ja markkinavalvonta vaikeutuu. Jos uusia kauppapaikkoja lisätään, se ei paranna tilannetta. Sitten harkinnanvalainen kaupankäynti pitäisi selkeästi määritellä. OTC-kaupankäynti poistaa MIFIDin porsanreijät ja OTC-kaupankäynnin määrä vähenee ja silloin vakioitu kaupankäynti lisääntyy. Kolmanneksi hyödykkeistä ST-ryhmälle on selvää, että positiohallinnointia ei pitäisi sallia, koska se on tehotonta ja haittaa toimintaa useimmiten. Positiolimiteistä pitäisi päättää viranomaisten toimesta, pitäisi rajoittaa sekä yksittäisiä kaupankäynniä käviä, käviä, että muita. Sitten äh, pitäisi vähentää non-hedging-toiminta, olisi helpompi määritellä, mihin positioihin liittyy riskejä esimerkiksi. Hyödykkeet liittyvät muihinkin kuin kysyntä- ja tarjontavaikutuksiin, indeksit, siksi tällainen pitäisi kieltää, ne eivät edusta lisäarvoa reaalitaloudelle. We'll be here for two days. Um, third country regime. Kolmas, kolmansien maiden järjestelmä, sd ryhmä halua kahdenkeskisen tunnustusjärjestelmän aikaiseksi, joka tarkoittaa, että kaikki EU-investointiyritykset ja markkinatoimijat allistetaan samoille e- pääsy, markkinoille pääsyehdoille kolmansien maiden markkinoille, samoin kuin näiden kolmansien maiden markkinoiden toimijat pääsevät EU-markkinoille. Tämä on ratkaisevan tärkeää, voidaan vahvistaa Euroopan yrityksiä, jotka haluavat toimia muualla maailmassa investoijasuojasta. SD-ryhmälle on selvää, että eettisellä säännöllä ei ole juridista voimaa eikä niin pitäisi säännellä toimintaa. Neuvonnan pitäisi aina perustua pätevyyteen, jos on, joko voidaan todistaa mitä tulee väärinkäytöksiin, vakaviin väärinkäytöksiin, silloin hallituksia pitäisi pitää velvollisina vastuullisina. Sitten markkinoille pääsystä me uskomme, että pää, markkinoille pääsysäännöt, joita komissio on ehdottanut artikossa 28-29, ne voisivat johtaa vahinkoon ajatellen vakautta, likviditeettiä, tehokkuutta johdannaismarkkinoilla EU-ssa. E Tämä lisäisi vieläkin sirpaloituneisuutta ja aiheuttaisi volatiliteettia ja systemaattisen riskejä. Me uskomme kilpailuun. Kuitenkin tätä käytetään varsin paljon Tätä termiä me emme voi hy- hylätä hyvää mallia vain sen takia, että eh, toimitaan investointipankkien puolesta ja samalla sitten hajautetaan markkinoita, lisätään maksuja, eh, lisätään myös volatiliteetteja. Meidän pitää tarkastella vaikutusta loppukäyttäjien, loppuinvestoijiin, ei vain näihin välikäsiin. Parlamentti on jo korostanut näitä kysymyksiä Emir yhteydessä, mitä tulee vakuutuksiin. Esimerkiksi on olemassa puitteet, jotka mahdollistavat yhteen toimivuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoille on jo varmistettu. OTC-johdannaisten kohdalla kauppa on jo tässä sirpaloituneisuutta keskusvastapuolet voivat tässä varmistaa markkinoille pääsyn. OTC-johdannaismarkkinat, jotka ovat siis hajautuneet, niillä ei ole samaa luonteenpiirteitä ja vahvuuksia muodostaa likviditeettiä kuin vaihdetut johdannaiset. Markkinoille pääsysäännöt johtavat hankaloitumiseen toteutustasolla. Tässä keskus tilauskirja on erittäin tärkeä. Säännöt markkinat antavat markkinakäyttäjälle kunnolliset likvidit mekanismit. Näin voidaan nopeasti hallinnoida tilannetta myös turbulentilla markkinoilla niin kuin 2008 oli tilanne, jolloin pörssimarkkina vieläkin toimi. Fragmentoituminen korostaan voi vähentää vakautta. Sitten moninkeskiset keskusvastapuolet, josta puhutaan 829, tässä, tämä liittyy likviditeetin sirpaloitumiseen. Tässä pitää hajata, hajoittaa tällaiset tilauskirjat useaksi eri kirjaksi jokaista keskusvastapuolta kohti, johon ne liittyvät. Tällainen hajautuneisuus lisääntyy moninkertaisesti, jos kauppakäyttäjä on paljon, jotka toimivat samanaikaisesti. Tämän takia suurempi fragmentaatio on tuloksena. Tämä on ehkä unelma investointipankille, mutta painainen muille. Ja lopettelen tähän. Kuten sanoin, Herra Goebbels odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja herra Ferberin kanssa ja haluaa jatkaa neuvottelua ennen kuin kompromisseja ruvetaan viilaamaan. Kiitoksia. Uh, now uh, for Aldi Schmidt. Nyt Alden nimissä Olle Schmidt, olkaa hyvä. Äh. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, koska argumentit jo viime kerralla nostin esille. Alkuun haluan sanoa, että Markus Ferber tekee mielestäni hyvää työtä. Kompromissit, joka kaikki lienevät nähneet, koska kansalaisjärjestöt ja lobbaritkin ovat ne nähneet jo. Näin ainakin olettaisin. Ne menevät oikeaan suuntaan ja uskon, että pääsemme laajaan kompromissiin. Ja se on itse asiassa keskeistä näissä olosuhteissa tässä talossa voimme päästä kompromisseihin ja konsensukseen hyvin laajasti. Ja se on nyt nähtävissä, että todellakin tämä on ihan mahdollista. Sen halusin sanoa ihan selvästi. No, mielenosoituksesta. Minä olen AKT-EU parlamentaarisen yleiskokouksen jäsen ja käyn Afrikassa aika lailla usein. Olin Sambiassa viime vuonna ja tänä päivänä Sambia on yksi köyhimmistä maista ja sieltähän viedään maataloustuotteita. Eli kyllä toivoa on. Sanoisin, että kaikista tärkeintä elintarvikehuollon, elintarviketurvan kannalta Afrikassa on se, että luodaan järkevät alueelliset markkinat. Eikä tätä saa tuhota Euroopan yhteisellä maatalouspolitiikalla. Minusta on tärkeää sanoa tämäkin. Tämä liittyy myös Afrikan tilanteeseen. Puheenjohtaja, minulla olisi kuusi asiaa korostettavana. Ensinnäkin OTF, -t organisoidut kaupankäyntijärjestelmät, sellaisia tarvitaan. Minä kannatan tällaista luokkaa, tällaista kategoriaa myös oman pääoman ehtoisten välineiden osalta. Sitten meillä on nimettömästi käytävä kauppa. Siellä OTFkin tarvii lisää kilpailua ja avoimuutta eri välineiden välille. Näin saadaan tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet ja suljetaan porsaanreijät sääntelyssä, aivan niin kuin Markus sanoi, koska tässä otetaan huomioon myös G20-sitoumukset niin, että saadaan sääntelyä myös tälle alalle. Myös investoijien, sijoittajien valinnanvara lisääntyy tätä kautta. Minusta on tärkeää nostaa tämä esille. Kyse on myös valinnanvapaudesta. Kielto, että kaupan toteuttaja ei saa käyttää omaa pääomaa, on minusta liian tiukka säännös ja voi estää mahdollisuuksia antaa asiakkaalle paras mahdollinen toteutus, kaupan toteutus. ALDE kannattaa ja minä kannatan jonkinlaista OTF-luokkaa. Ja uskon, että Markus tekee par- parhaansa, jotta sitten saadaan selvyyttä siitä, miltä tämä uusi kauppapaikkojen luokka näyttäisi. Avoimuuteen. Ja tässä kohtaa on aivan oleellisen tärkeää, että avoimuutta saadaan lisää ja saadaan sääntöjä avoimuudesta. Jo viime kerralla toin esille huoleni ja myös Markus taisi todeta, että avoimuus ennen kaupan toteuttamista ei ole kovinkaan helppoa. Tässä täytyy tasapainoilla toisaalta sen suhteen, että markkinoille ei aiheuteta haittaa ja markkinat voivat toimia asianmukaisesti. on myös mainittu valtion velkakirjamarkkinat tässä yhteydessä. Mutta kun katsomme kompromissimahdollisuuksia, niin uskon, että tässäkin voimme päästä kompromissiin. Ei tästä varmaankaan tämän enempää tarvitse selittää, mutta uskoisin, että tässä voidaan päästä sopimukseen. Katselen tässä oikealle puolelle ystäviäni, kenties vasemmallekin koska tämä on keskeinen kysymys. Ja niin kuin Markus usean otteeseen sanoi, niin emme me tarvitse enää lisää ongelmia valtionlaina joukkolaina markkinoille. Niitä on jo ihan riittävästi muutoinkin. Sijoittajan suoja. Tässäkin katsoisin, että voimme päästä laajaan konsensukseen. Tuen Markuksen ehdotusta siitä, että on tällaista täsmätoimintaa, ajatellaan tiettyjä sijoittajaluokkia, sijoittajaryhmiä, koska on tärkeää, että meillä on yhtäläiset toimintamahdollisuudet pankkien, toisaalta meklarien ja toisaalta itsenäisten kaupan toteuttajien välillä. Tässäkin on ihan järkeviä ehdotuksia tehty niin, että meillä olisi kauppapaikka ja jonkinlainen subsidiariteetti. Sinä taisit käyttää toista sanaa tässä yhteydessä. Mikä se saksalainen ilmaus olikaan? I thought that was a, that was a, a Sean Connery movie. No ehkä se oli Sean Connerin elokuvasta pikemminkin. Okei, okay. okei, okay. okei. Okay. I have, uh, uh, and I do think that... Uh... Minusta meidän täytyy olla rajoit joustavia sen suhteen, miten me kiellämme tuotteita. Taisitpa senkin tuoda esille kyllä. No sitten algoritminen kaupankäynti ja huippunopea kauppa, HTF-kauppa. Koko tämä sirkus, mikä liittyi finanssitransaktioveroon, niin kyllä tässä täytyy toimia järkevästi. Kenties tässä tarvitaan tiettyjä tukitoimia ja pitää vielä pohtia laajemminkin tässä tekstissä tätä kysymystä. Kyllä tämä täytyy aika lailla fiksusti esittää. On ehdotuksia siitä, miten määritellään algoritminen kauppa ja pitäisi olla mahdollista tehdä ero toisaalta algoritmisen kaupan ja toisaalta huippunopean kaupan välillä – voin tukea sitäkin, että että kiellettäisiin tällainen mi- mi- mihinkään rajoituksiin liittymätön pääsy kaupankäyntipaikoille. Toki me voimme käydä keskustelua vielä näistä 500 millisekunnista. Jos minä ehdotan 600 millisekuntia tai 400 millisekuntia, niin olisiko se asianmukaista? En tiedä. We need another method, actually. Minusta me tarvitsemme toisen metodin. Ja muutkin kollegat ovat puhuneet viidestä sekunnista tai jostain sen suuruisesta ajasta. Tämähän oikeastaan tarkoitti lähes tulkoon kahta vuotta noin suhteellisesti. Kyllä me tarvitsemme jonkin toisen järjestelmän erityissäännöt tai jotakin vastaavaa. Me ymmärrämme, että ongelma on tekninen, se on myös markkinaongelma ja siitä voi tulla myös poliittinen ongelma. Siitä olen samaa mieltä. markkinoiden pääsy infrastruktuuri. Toivottavasti voimme päästä tässäkin laajan konsensukseen. Tämä on arka aihe. Nämä kaikki aiheet ovat arkoja, siksi nostankin ne tässä yhteydessä esille. Kannatan avointa oikeudenmukaista pääsyä keskusvastapuolten kaupankäyntiin. Emme voi estää keskusvastapuolia toimimasta sisämarkkinoilla. Me tarvitsemme kilpailua myös tälle alalle. Sen sijaan, että keskitytään vain tiettyihin sektoreihin, niin kyllä meidän täytyy sallia myös se, että keskusvastapuolet toimivat ja voivat toimia innovatiivisesti ja tarjota uuden tyyppisiä palveluita. Meillähän on Montin raportti. Tarvitaan lisää vapautusta myös palvelujen tarjontaan. Ei pidä lähteä liikkeelle siitä, että tässä yhteydessä rajoitetaan toimintaa tähän liittyy toinenkin komponentti. Riski täytyy jakaa paremmin keskusvastapuolten kesken. Eli tästä voi kyllä aiheutua ongelmatilanteissa todellisia systeemisiä riskejä. No sitten kolmannet maat. Olen samaa mieltä Markkuksen kanssa tässä kohtaa. Ja monet täällä, suurin osa meistä ei käytä englantia äidinkielenään, vaan käytämme tällaista huonompaa englantia yleensä. Mikä on sitten ero vastaavuuden ja vastavuoroisuuden välillä? Eli usein puhutaan kaupan esteistä ja ja siinä vaaditaan tiettyä vastavuoroisuutta, jotta kaupan esteet saadaan poistetuksi. Jos tämä nyt tarkoittaa sitä, että ne, jotka haluavat ottaa käyttöön tämän vastavuoroisuusperiaatteen, niin olisi vielä vaikeampaa investoida Eurooppaan ja avoimille markkinoille Euroopan ja myös muualle maailman, niin sitten vastutan sitä kyllä tiukasti viimeisen saakka. Ja se oli se hyvin huonoa tämän valiokunnan kannalta, että pyrittäisiin vielä vaikeuttamaan Euroopan investointeja tässä vaiheessa. Katsotaanpa vain, mitä on tapahtunut Meksikossa. Eurooppa toteaa, että ei se ollut meidän vikamme. Kyllä me pystymme parempaan ja tässä me kyllä tarvitsemme myös ulkopuolisia sijoittajia ja heidän rahojaan. Tätäkin pitää pohtia. Loppuun haluaisin sanoa, että todella pidän siitä tavasta, jolla esittelijä omaa tehtävänsä hoitaa tässä kysymyksessä. Ja me alderyhmässä teemme kaikkemme, jotta päästään konsensukseen ja saadaan aikaiseksi kompromisseja. Voin päättää puheenvuoroni tähän, koska tiedän, että kollegatkin käsittelevät näitä hyvin tärkeitä kysymyksiä ja heillä on sitten lisäkommenttinsa. Meillähän on ollut useita valtuuskunnan kokouksia omassa ryhmässä, joissa olemme pyrkineet pääsemään järkevään konsensukseen. Siihen on jo päästy, mutta kenties vielä lisäkommenteillekin on tilaa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi vihreistä Sven. Niin, siis vihreän vuoro tosiaan seuraavaksi. Sven. Uh, Minä olen myös hieman hämilläni näistä säännöistä. Yleensä hän kyse on koosta ja valiokunnista. Nyt me olemme suuria, äh, su, suuri ryhmä ja nyt kun täällä täysistuntosalissa ollaan, niin aika pieneltä me näytämme. Kenties tämä tilanne voidaan selkeyttää, mutta ei se nyt ole maailman tärkein asia, kuka tässä ensimmäisenä saa puhua. Minäkin haluan kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä, jota toistaiseksi olemme tehneet. Aina kun olemme pyytäneet tapaamista, niin se on onnistunut ja olemme päässeet sopimuksen asioista. No eri kysymyksissä sitten oikeastaan ensimmäinen kommentti liittyy siihen, että meidän esittelijämme, varjoesittelijämme Pascal Confin on tällä hetkellä ministeri, kehitysyhteistyöministeri. Ja jos nyt Ranskan politiikkaa ymmärrän, oikeastaan en kyllä ymmärrä, mutta kun olen hiljattaisia päätöksiä katsonut, niin sillä perusteella en, en ymmärrä. Mutta jos tämän tilanteen ymmärrän oikein, niin Pascal pysyy toimessaan. Eli hän ei jatka parlamentissa, Euroopan parlamentissa. Ja tällä on se kielteinen sivuvaikutus, että näin lyhyellä aikataululla joudun ryhtymään varjoesittelijäksi näin vaikeassa aiheessa, jossa on valtava määrä tarkistuksia. Jos katsotaan MIFIDin laaja soveltamisala, niin sekin osoittaa, että voi nousta esille kysymyksiä siitä, onko tällainen direktiivi hyödyllinen näin yhtenä valtavana direktiivinä. Tästä varmasti pitäisi keskustella. Ja kun otetaan huomioon tämä lyhyt aikataulu, jonka puitteissa pitää näistä monimutkaisista kysymyksistä saada kompromisseja aikaiseksi, niin sekin osoittaa, että ongelmia voi olla tulossa asian käsittelyssä ennen kesätaukoa. Aivan niin kuin Markus Ferber sanoi, yritämme kaikkemme, jotta konsensus löytyisi, mutta ei tätä saa toteuttaa niin, että syntyy sitten se kielteinen vaikutus, että eh, syvällisemmät keskustelut jäävät käymättä. Tietyt kysymykset ovat tärkeitä ja teknisiä samanaikaisesti. Ja usein voi käydä niin, että asiat menevät pieleen teknisesti, kun aikomukset ovat aivan toisenlaiset. Loppujen lopuksi päädytäänkin aivan päinvastaiseen tulokseen kuin mihin pyrittiin ja näin ollen on oltava tarkkana sen suhteen, mitä teemme. Paljon on jo sanottu varsinaisista aihealueista. OTFistä on keskusteltu, organisoidusta kaupankäyntijärjestelmistä. Me tukisimme sitä, että olisi tällainen uusi kauppapaikkojen luokka. Sillä olisi tiukat rajat ja siinä puhuttaisiin nimenomaan ammattisijoittajista ja muista kuin oman pääoman ehtoisista välineistä. Eli tämä on sen mukaista, mitä esittelijä on ehdottanut. OTFille on kyllä tilausta, ja jos sääntöjä ei olisi, niin varana on se, että se johtaisi loppujen lopuksi vain äh, sääntelypuutteisiin ja porsaanreikiin. Toisaalta taas täytyy muistaa se, että ollaanko liian liberaaleja ja sitten käydään kauppaa sellaisilla tuotteilla, joilla voitaisiin käydä kauppaa meillä kauppapaikoilla. Eli jos otetaan tällainen uusi luokka käyttöön, niin toki se on ok, mutta sääntöjen täytyy olla hyvin tiukat. No sitten johdennaiset. Jo Emirin puitteissa on hyvin vaikeaa määritellä standardoidut johdannaiset, jotka kattaisivat oikeastaan kaikki yritysten tarpeet silloin, kun ne hakevat pitkän aikavälin pääomaa rahoittaakseen toimintaansa. Haluamme, että jäsenet varmistavat sen, että kaupankäyntivelvoitteet MIFIDin puitteissa kattavat kaikki nämä johdannaiset niin, että ne selvitetään Emirin sääntöjen mukaisesti, eikä ole minkäänlaisia lisäehtoja, jotka sitten estäisivät tätä niin kuin monet MEPit ovat tuoneet esille, ja joka on havaittu erityisesti ECR ja Alden kommenteista. Pitäisi pitää mielessä erityisesti, että likviditeetin puutteet ja tuotepuutteet eivät voi olla perusteena sille, että estettäisiin kaupankäyntiä. Tämä johtaisi likviditeettiongelmiin jatkossa. Jopa standardoidut tuotteet Emirin ulkopuolella tulevat sitten MIFIDin puitteisiin – ja tässäkin pitäisi olla velvoite käydä kauppaa tällaisilla tuotteilla säännellyillä kauppapaikoilla, jotta ei sy- synny eri markkinoita rinnakkain. Tämähän on este G20-tavoitteisiin pääsylle, kun ajatellaan johdannaismarkkinoita. Olemme tehneet tarkistuksen, jolla pyritään varmistamaan se, että ESMA määrittelee selkeästi erilaiset varallisuusluokat standardoidut tuotteet HTC-markkinoilla niin, että todellakin toimitaan avoimesti MIFIDin sääntöjen puitteissa. OTC-kauppa pitää määritellä ja sitä pitää rajoittaa suuriin laajoihin johdannaisiin, ammattisijoittajiin ja sijoitusyrityksiin. Näin ollen SEDn Silvi Guladin Pietikäisen tarkistukset ovat tervetulleita. Niillä pyritään saamaan aikaiseksi tämän mukainen määritelmä. Sitten vielä muutama sana kuluttajansuojasta. Ensinnäkin me tuemme esittelijän peruslähestymistapaa siitä, että on eri tuoteluokkia, tuotekategorioita – jotka kenties eivät ole soveltuvia äh, vähittäiskauppaan, eikä niillä ole mitään lisäarvoa tarjottavana kuluttajille. Näin ollen pitäisikin olla mahdollista, että toimittaisiin äh, ennakoivasti ESMAn puolelta tiettyjen tuotekategorioiden kohdalla. Tästä syntyy tiettyjä hyvin tärkeitä kysymyksiä kuluttajan näkökulmasta ja nimenomaan vähittäiskaupan näkökulmasta. He ansaitsevat ja tarvitsevat suojaa. Ensinnäkin neuvonta. Ei tämä tavallisen ihmisen näkökulmasta ole näyttäydy neuvontana, koska kyseessähän on vastapuoli, joka, joka tarjoaa neuvoa. Kuitenkin viime kädessä kyse on kaupan käynnistä, kauppaamisesta ja tästä pitäisi puhua kauppana eikä neuvontana. Näin ollen tarkistus, jota kollega Kamal ja Swinburne ehdottavat, on tervetullut. Ja siinä kyse on siitä, että olisi investointipalvelut, jotka pohjautuisivat vakuutuspalveluille. Ja tämä helpottaisi kuluttajien asemaa, kun he vertailevat eri tuotteita keskenään. He ovat myös tehneet muita tarkistuksia, joista pidämme niin, että sijoituskustannukset pienenisivät. Ne ovat samansuuntaisia kuin meidän ehdotuksemme. Kielto kannustimille niin, että tarjottaisiin riippumatonta puolueetonta neuvontaa oikeastaan koskee vain pientä osaa tätä ohjelmaa, ongelmaa. Komissio on ehdottanut brittikokemusten perusteella oman ehdotuksensa ja siinä suuri osa vähittäisasiakkaista jää ikään kuin ulkopuolelle. Eli kun ajatellaan riippumatonta neuvontaa, niin tässä vain poistetaan sana riippumaton ja sitten asiat jatkuvat ennallaan, business as usual. Tämä toiminta tuotaisiin pankkeihin ja erilaisiin rahoitusryhmittymiin ja kilpailu sitten pienenisi, vähenisi, eikä avoimuutta synny yhtään Eh, enempää. Syntyy eturistoriitoja ja keskittymistä. Sen takia me ehdotamme, että ne kannustimet, jotka on ehdotettu maksettavaksi sijoitusneuvojille, niin annettaisiinkin kuluttajille niin, että ei synny minkäänlaisia eturistoriitoja sen suhteen, valitaanko eh, yritys A vai B, koska tästä aiheutuu jonkinlaista etua sitten sijoitusneuvojalle. Kyse ei ole pelkästään riippumattomasta neuvonnasta, vaan tässä ollaan rahoittamassa äh, epätasapainoista neuvontaa. Eli tässä varmasti pitäisi löytää jonkinlainen kompromissi eri ehdotusten välillä. Me emme pidä sellaisista tarkistuksista, jotka on tehty tarkoituksenaan kieltää aloitteellisempi lähestymistapa jäsenvaltioiden taholta niin, että ne voisivat äh, kieltää tiettyjä kannustimia, kun kyse on tällaisesta neuvonnasta. Tässä Eurooppa ikään kuin lähtee kieltämään jäsenvaltioiden toimia, vaikkakin niillä on pidemmälle meneviä sääntöjä näissä kysymyksissä. Kollegat useista ryhmistä, lähestulkoon kaikista ryhmistä, ovat halunneet sopivuustestausta artiklassa 24. Minunkin on korostettava, että meillä on epäilyksemme siitä, että onko perusteet sille, että usitsit yhteisijoitusyritykset jätetään MIFID-sääntöjen ulkopuolelle? Meistä kauppa yhteissijoitusrahastoissa pitäisi olla mukana kuluttajan suojan puitteissa. Loppuun haluaisin nostaa esille yhden kysymyksen, joka on oikeastaan ollut syynä tälle mielenilmaukselle – julkisesti. Äh, Saksassa äh, mikään muu kysymys ei ole koskettanut ihmisiä niin syvällisesti kuin elintarvikkeilla spekulointi, elintarvikejohdannaisilla spekulointi. Äh, sen takia pitääkin olla hyvin huolellinen sen suhteen, miten me kohtelemme erilaisia välikohtauksia tähän liittyen. Aivan niin kuin Arlene McCarthy totesi, tässä kysymyksessä on suuria järjestöjä, myös kirkkoon sidoksissa olevia toimijoita ja toisaalta myös Oxfamin tyyppisiä järjestöjä, jotka ovat huolissaan ja todella seuraavat, mitä me täällä teemme. Eli pitää olla varovainen ja huolellinen niin, että julkista toimintaa ei lähdetä väärin arvioimaan ja tuomitsemaan. Kyllä varmasti yhteiskunta voi muutaman sekunnin keskeytyksenkin sietää jopa tässä täysistuntosalissa. No entäpä sitten resurssit, jotka, joita käytetään lobbareiden toimesta? Kyllä demokratia kaiken tämän sietää ja kestää ja sen takia pohdinkin sitä, miksi nyt sitten hämminkin on niin suuri täällä verrattuna siihen, mitä joka päivä näemme muualla. Miten tiedotusvälineisiin eri puolilta tulevat viestit vaikuttavat. Minusta meidän pitäisi olla varovaisia ja pitää olla myös kiitollisia siitä, että jotkut seuraavat kriittisesti sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Kenties, kenties voin päättää puheenvuoroni tähän. Varmasti olisi muitakin kysymyksiä, mutta mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden kanssa. Thank you very much. Um, uh... Kiitoksia. Sitten ECRstä Kei. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin alussa kiittää esittelijää edistyksestä hän tänään sanonut aikaan näin laajassa asiassa. Hän on jo onnistunut huomattavaankin edistykseen monilla aloilla. Ja koska minun näkemykseni ovat aika tunnestettu, tun, tuttuja Swinburnin mietinnön ja muiden vastaavien jälkeen, joita olen tehnyt, niin on kaksi kolme asiaa, joihin tänään keskittyisin. Ne kaikki liittyvät kilpailuun jollakin tavalla. Ensimmäinen on pääsy, markkinat pääsy, toinen PK-yritysmarkkinat ja kolmas kolmansien maiden järjestelmä, koska alkuperäinen MIFID, siinä yksi perustavoite on lisätä kilpailua erityisesti osakemarkkinoilla, pääomamarkkinoilla ja saada aikaan keskityssääntöjä. Minä haluaisin, että koska me olemme jo muuttaneet kauppaympäristöä MIFID ykkösestä, nyt meidän täytyisi varmistaa, että sama myönteinen kilpailutavoite löytyy myös MIFID kakkosesta, kun laajennamme tämän kattamaan jälkikaupan ja ja muut kuin osakekaupan. Minulla on muutamia tarkistuksia tai muutamia tarkistuksia 28, 29, 30 tarkistuksista, ää, artikloista komission tekstissä. Minä uskon, että komissio oli oikeassa, kun käytti tätä markkinasääntelyä saamaan kilpailukykyiset markkinat. Jos me olemme pystyneet laatimaan lainsäädäntöä rakenteesta, ajatellen esimerkiksi luottoluokituslaitoksista 20 vuotta sitten esimerkiksi, jotta varmistaisimme ter- terveemmän, elävämmän eh, ympäristön, niin ehkä joitakin tilanteita ei olisi nyt edessä koskien liian dominanttia asemaa joidenkin palvelujen palveluiden kohdalla. Kun ajatellaan ST-ryhmää, joka johtaa tässä keskustelussa, miten pitäisi poistaa markkinoilta määräävä asema tästä ja muusta lainsäädäntökysymyksestä, niin minä kyllä en henkilökohtaisesti ymmärrä, miksi he tekevät tarkistuksen poistaakseen kolme artiklaa MIFIDistä, jotka varmistavat kilpailukykyisen kehityksen jatkossa kun puhutaan e, pitäisi puhua globaaleista rahoitusmarkkinoista. Ne ovat todellakin globaalit markkinat. Meidän pitäisi varmistaa, että infrastruktuurimme mahdollistaa sen, että meidän eurooppalaiset laitoksemme pystyvät kilpailemaan olevan parhaita mahdollisia laitoksia, eikä niitä valikoitaisi hallitusten ja muiden toimista, eikä niitä estettäisi innovoimasta hyviä palveluita. Ehkä nyt olette ymmärtäneetkin jo, että minä puolan avoimia syrjimättömiä markkinoille pääsymahdollisuuksia, jotta selvennetään infrastruktuuria ja muita kaupan jälkeisiä rakenteita. Meidän pitäisi olla tyytyväisiä tästä. Tämähän on tässä kilpailukykyinen tavoite, toteutuu kaikkien laitosten kohdalla. Sitten PK-yritysten kasvumarkkinoista tässäkään en ole tehnyt tarkistuksia artiklasta 35 komission tekstissä, koska minä uskon, että alkuperäinen teksti oli myönteinen askel oikeaan suuntaan. Se, että hyväksytään erillinen omaisuusluokka, jota määritellään pk kasvumarkkinoina, on minusta ensimmäinen askel, ja näin voidaan muuttaa velkakulttuuria Euroopassa. Näin se tulee tasapainoisempi, johon liittyy pääomasijoitusmalli sen ytimessä, kun perustetaan pk-yritysten kasvumarkkinat niin mahdollisesti sen, että lainsäädäntö tulevaisuudessa voi identifioida ne erillistä kohtelua varten. Esimerkiksi ne voitaisiin identifioida avoimuusdirektiivissä äh, tai tai vakuutusdirektiivin yhteydessä. Ja vieläkin tärkeämpää, jäsenvaltiot voivat alkaa muuttaa tätä verotusta suhteessa velkaan ja omaan pääomaan. Ja uusi MIFID-luokka pk sen, että investoijat yritykset voivat toimia, jos jäsenvaltio haluaa rohkaista taloudellista kasvua tälläkin sektorilla. Mutta jotta tämä toimii, se ei saa olla mikään tyhjä luokka ja siksi meidän täytyy saada määritelmät kuntoon. Ja näin yritykset voivat kasvaa nopeasti, jotta ne jatkossakin voivat käyttää tätä luokkaa kunnes ne kypsyvät ja ovat valmiita listautumaan päämarkkinoille. Muutokset, joita esittelijä on ehdottanut artiklaan 4 kohdassa 2, sen kohdassa, alakohdassa 12 yritetään juuri määritellä standardimääritelmää pk-yritykselle ja minä uskon, että itse asiassa tässä otetaan pk-yritysten valtion toki käyttöön, mutta mielestäni tämä ei sitten että mitä pk-yritysten kasvumarkkinat tarvitsevat. Yritykset pärjäävät, muuttuvat lyhyessä ajassa suhteellisesti. Siksi minä kehottaisin, että olisi sellainen määritelmä, joka kattaa ainakin markkinapääomittamisen, ei vain liikevaihdon ja työntekijöiden määrän. Nämä eivät ole staattisia yksiköitä, mikä haluakaan niin olevan. Minä tiedän, että esittelijä on samaa mieltä periaatteessa siitä, että kehitetään tätä luokkaa, ja minä toivon, että voimme löytää kompromissin, joka mahdollistaa tämän ryhmän tehokkaamman toiminnan ja edistymisen. Sitten kolmansiin maihin. Esittelijä itsekin tässä mainitsi, samoin herra Schmidt otti esille tämän. Me emme halua, että Euroopan markkinat estävät ulkomaisten toimijat, emmekä halua estää pääoman virtoja EUn sisältäisen ulkopuolella. Ja sen sijaan, että pyrittäisiin vastavuoroisuuteen, meidän pitäisi pyrkiä todelliseen vastaavuuteen. MIFID ja EMIR ovat varsin laajoja äh, kysymyksiä. Ja jos vaaditaan vastaavuutta kaikilla aloilla, se ei tunnu ollenkaan välttämättömältä. Ja tietysti meillä on G20-sitoumukset johdannaisten kohdalla aivan erityisesti, jotka tarvitsevat aivan oman äh, käsittelynsä. Ja, koska ajat, ja kun ajatellaan hiljattaisia viime huonoja kommentteja CFTCistä, kun puhuttiin, <laughs> kansallisista pankkiireista, niin meidän pitää kyllä varmistaa, että edelleenkin pyritään siihen, että voidaan varmistaa se, että tunnustetaan vertailtava lainsäädäntö, verrattava lainsäädäntö muissa oikeusjärjestelmissä. Haluaisin myös, että ECR äh, ehdotuksia tuettaisiin, näin varmistettaisiin siirtymäjärjestelyt ja annettaisiin prioriteetti kaikkein tärkeimmille kumppanimaille ensimmäiseksi niin, että me hyväksymme kyllä markkinavalvonnan suulimmilla markkinoilla, emmekä halua toimia helpommalla tavalla. Mm, vielä sen verran vain, että olen sitä mieltä, että esittelijä on edistynyt valtavasti ja meillä on ollut erittäin rakentavaa keskustelua. On uskomatonta, kuinka paljon suurta yhteisymmärrystä näin suuressa asiassa kuitenkin on. Aikataulu, jonka esittelijä on laatinut, on mielestäni kyllä mahdollista toteuttaa, kun ajatellaan edistystä, jota tänään olemme saaneet aika, tai mennessä olemme saaneet aikaa, ja kuinka suuri poliittinen yksimielisyys on olemassa. Erimielisyydet eivät varmaankaan korjannut vaikka kuinka paljon aikaa annettaisiin, nämä saattavat olla perustavanlaatuisia eroja, eikä tässä aika tulee edes auttamaan. Kun ajatellaan G20-aikataulua ja johdannisten kohdalla, haluaisin tässä tukea tavoitteita, jotka Estelä on esitellyt, jotta tämä hoidettaisiin ennen kesälomia. Jos teemme yhdessä työtä konsensuksen pohjalta, niin varmasti tässä onnistutaankin. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, now for the... Kiitoksia sitten Guesta, Jürgen. Ja, danke. Kiitoksia Haluaisin ensinnäkin kiittää lämpimästi Markus Ferberiä. Hänen työtapansa on ollut erittäin avoin ja reilu kaikkia kohtaan. Sisältöpuolesta toteaisin, että meilläkin on hyvin paljon asioita, joista haluamme vielä keskustella. Jotkut lobbarit ovat yrittäneet painaa päälle, mutta katson, että emme tällaiseen antaudu. Niille jotka täällä olivat aiemmin kansallisjärjestön edustajille. olisin vain todeta sama, minkä olen sanonut aiemminkin. Saksassakin viime vuosina on hyvin paljon keskusteltu elintarvikkeilla, keinotteluilla, keinottelulla. Se on herättänyt hyvin paljon huomiota mediassakin. Elintarvikkeiden ruoan saanto on eksistentiaalinen kysymys, elämän ehto. Ilman elintarvikkeita ihminen ei elä. Ja että Elintarvikkeet ovat tärkeä asia. Tämä ei koske niinkään ihmisiä Euroopassa, mutta ylipäänsä elintarvikkeiden hinta kuitenkin Euroopassakin ja myöskin elintarvikkeiden laatu Euroopassakin on hyvin paljon keskustelua, joka täytyy ottaa vakavasti. Kansallisjärjestöt ja evankelinen kirkko esimerkiksi Saksassa ovat hyvin voimakkaasti ilmaiset kantansa asiaan ja katsonut, että täytyy ryhtyä toimiin. Tämä on erittäin vakava asia. Ja mikäli suurta yleisöä kiinnostaa ylipäänsä, mitä me teemme täällä. Tämä on jo sinänsä hyvä uutinen, koska monet asiat, joita me täällä teemme, jäävät täysin ilman ihmisten huomiota. Mutta ihmiset, jotka pyrkivät parantamaan maailmaa, niin minusta vaikuttaa, että tämä on lähinnä nuorten asia. Ja he eivät aina toimi niinkään asiallisesti, kun he pyrkivät tuomaan asioita keskustelun keskiöön. Ja muutenkin, mitä jotkut lobbyt ovat tehneet, kaikki nämä sähköpostit ja muut ovat alkaneet pikkuhiljaa hermostuttaa minuakin, mutta tämä on kuitenkin osa demokratiaa ja se meidän täytyy vain yksinkertaisesti hyväksyä ja suhtautua rakentavasti. Eikä tämä ole mikään henkilökohtainen hyökkäys, tämä nyt todeta, vaan tämäkin oli oma kortensa kekoon tässä keskustelussa. Sitten position limit, että elintarvikkeiden keinottelu. Suhtaudumme tällaisen suhteeseen tiukasti. Olemme tehneet tässä suhteessa tarkistuksia, jotka ovat tiukkoja. Toteaisin, että nyt ei ole kyse pelkästään siitä, että pitäydytään tiettyihin menetelmiin. Hyvin paljon on pystytty jo vähentämään elintarvikkeiden keinottelua tiukemmalla sääntelyllä. Ja mikäli muillakin keinoilla pystytään puuttumaan, suhtaudun tällaiseen avoimesti. Tämä on myöskin järkevää keskustelussamme mikäli pystymme sopimaan siitä, mitkä menetelmät ovat kaikkein parhaita tavoitteita silmällä pitäen. Eikä tässä pidä ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka ovat tavoitteiden vastaisia ja jotka vain lisäävät spekulaatiota. Keinottelua täytyy pikemminkin valvoa tiukasti ja vähentää. Nähdäkseni mitään perustavanlaatuista erimielisyyttä meillä ei ole asiasta tai tavoitteista, mutta menetelmistä voidaan vielä keskustella. Avoimuudesta sitten. Mekin katsomme, että se on tarpeellista. kauppaan koskevat tiedot pitää ainakin säännönmukaisesti kerätä yhteen ja julkaista kuluttajan suojasta. Mekin pidämme sitä tärkeänä tietysti. Näistä maksujen rajoittamisesta ei pelkästään ole kyse, vaan myöskin voidaan pohtia sitä, miten suuria maksuja palkkioita voidaan periä ja miten määritellään ylipäänsä puolueeton neuvonta ja voidaanko tässä ehkä tai sen maksullisen neuvon, neuvonnan oheen saada jotakin vaihtoehtoja. Markus tuntuu pyrkivän siihen, että eri mallit voivat toimia rinnakkain järkevällä tavalla – Sitten tämä kielto, johon Markus viittasi, tästä me keskustelimme. Tästä on keskusteltu jo ennakolta, mikäli on sovittu asioista, niin eihän tavoitteena voi olla sitten mahdollista se, että väärinkäytöksiä voi esiintyä. Meidän täytyy päästä tavoitteeseen ilman, että muut tuotteet, jotka ovat markkinoilla, etteivätkö ne sitten voisi täysin olla vapaasti ostettavissa ja myytävissä. Meidän täytyy tarkastella, kuinka pystymme hoitamaan asian sellaisella tavalla, ei mennä hakoteille. Lupa, kysymys sitten. Tämähän aiheuttaa aivan uuden ongelman, tämä on eri ongelma. Ja viimeiseksi vielä tämä huippunopea kauppa, HFT-kauppa. Mitä hyötyä tästä kaupasta on. Se on teknisesti mahdollista, mutta kaikki mikä on teknisesti mahdollista ei välttämättä ole järkevää. Ferberan oikeassa, ei tietokoneesta eroon päästä, mutta tämän tyyppinen toiminta tietokoneen avulla arvopaperikaupassa minun nähdäkseni on hyvinkin kyseenalaista. Tässä, tässäkin minä sanoisin, että meidän täytyy pohtia, mikä tavoitteemme on pidemmällä aikavälillä – meidän täytyy pystyä vähentämään huippunopeaa kauppaa merkittävällä tavalla. Ja mikäli halutaan pidentää tätä aikarajaa, niin tietysti tapauksessa tämä on hyvinkin mielivaltaista, niin kuin Olle Schmidt sanoi. Tavoite kuitenkin on estää väärinkäytökset ja koko tämä kaupan sektori pitäisi pystyä minimoimaan ilman, että markkinaosallistujat lisääntyvät, ovat lisääntyneet siitä huolimatta huippunopean kaupan tulot ovat kymmenkertaistuneet. Tämä on merkki siitä, että meidän täytyy perustavan laatuisella tavalla puuttua tähän ilmiöön. Totesin myöskin, että meidän täytyy päättää poliittisista tavoitteistamme ja keskustella, millä keinoilla pääsemme näihin tavoitteisiimme. Nyt minulla on sellainen mielikuva, että jotkut katsovat, että huippunopea kauppa on. Joka tapauksessa sellainen asia, jota täytyy säännellä. Tästä tunnelma on suurin piirtein samaa mieltä kaikki. Tässä oikeastaan kaikki kiitos Markukselle. Okay, thank you very much. Uh, I've got... Kiitoksia. Nyt on vielä kuusi puhujaa. Tarkistetaan, onko kenties muita. Burkhard Beltz, Astrid Lulling, Wolf Klintz, Arlene McCarthy in her own right instead of on behalf of Robert Goebbels. Hän puhuu Robert, nyt omissa nimissään siis Arlene McCarthy. Sitten vielä minä itse, jos joku muu vielä haluaa puhua, niin olkaa hyvä. Joten näin edetään. Ensin sinä, Peter. Äh, auch ich möchte zunächst äh, dem Berichterstatter danken für die Aus Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hänen esityksestään tänään. Minäkin haluaisin vastata hänen esittämänsä kommentteihin. Ja haluaisin jatkaa siitä, mitä täällä Sven ja äh, Gigel ja Klyyte ovat sanoneet riippumatta rahoitusneuvoista. Tämä on tärkeä osa kuluttajan suojaa. Riippumaton rahoitusneuvonta on sellainen asia, että johtuen sopimusrajoitteesta monet eivät voi näitä neuvoja tarjota. Siksi on tärkeää, että kun puhutaan riippumattomasta neuvonnasta, meidän pitää varmistaa, että se mitä saa on myös riippumatonta neuvoa, joten pitäisi selvittää kaikki mahdolliset väärinkäsitykset. Tässä en väitä, että tarvitsemme konkreettisempia määritelmiä. Ja mistä nyt puhun on, tai mitä tarkoitan, haluan vain varmistaa, että ne, jotka kutsuvat itseään riippumattomaksi, riippumattomiksi todellakin myös sitä ovat, joten 730 kriisissä puhutaan näistä riippumattomista neuvonantajista, ja tässä tarvitaan syväistä tut- markkinatutkimusta, ja tämä ylittää, menee pidemmälle kuin komission ehdotus. Siellä puhutaan riittävästi käytettävästä rahoitusalan arvioinnista. Ja minun pyrkimykseni on varmistaa, että neuvon antaminen on riippumatonta sen lisäksi, että se on mukaan onnistumia, niin tässä tarvitaan myös lisää toimia, joilla varmistetaan, että neuvot ovat siis todellakin riippumattomia. Komissiolta puuttuu tietyt maksut täältä, joten ne ihmiset, joilla on läheiset yhteydet tiettyihin asiakirjoihin, erityisesti joukkolainoihin, ne pitää ottaa tässä esille. Sitten viimeinen kommentti. Minun mielestäni ei riitä, että yksinkertaisesti annetaan tietoa asiakkaille, selkeää tietoa mitä tulee kolmasen osapuolien maksuun neuvoista ja varmistetaan se, että että se, että riippumaton ei tarko- tarkoita oikeastaan yhtään mitään. Se voi olla siellä pienellä printillä mainittuna ja kuluttajat eivät ehkä sitä edes lue. Joten tämä on todellinen ongelma, joka pitää meidän ratkaista. Thank you, Ber- Kiitoksia, Burkhardt. Kiitos puheenjohtaja danken. Minäkin äh, Ich hatte, äh, Haluaisin kiittää Markus Verpehen tekemästään työstä. Lainausmerkeissä voisin todeta, että eräässä televisioryhmä vainosi minua Strasburgissa ja myöskin vaalipiirissäni. Ja he halusivat esittää minulle kysymyksiä, jotka liittyvät tähän provisiokysymykseen. Tämä on jo täysin uskomatonta. Täysin asiasta mitään tietämättömät lehtimiehet olivat kimpussani niin jatkuvasti ja parlamentin jäsenä tällaisen kohteeksi joskus joutuu. Siksi haluaisin nyt tänä päivänä keskittyä eräseen asiaan pelkästään. Kyse on tästä neuvontatoiminnasta ja siitä, onko siitä lupaperian maksua. Markus halusi lisää avoimuutta niin, että asiakas sitten voi helpommin tehdä päätöksiä. Tällä hetkellä suurin osa piensijoitteista ei tiedä, että kyse on provisiosta, jota avunantaja tai neuvonantaja perii. Minä nähden, että katson, että esittelen lähestymistapa on aivan oikea, askel oikeaan suuntaan. Sekä provisiolla toteutettava, että palkkioperusteinen neuvonanto pitäisi mahdollistaa, mutta ei pidä unohtaa käytännönläheisyyttä. Mikäli nyt yhdestä mallista siirryttäisiin toiseen yhdessä yössä, tämä ei millään tavalla auttaisi asiaa. Tässä tarvitaan pidemmätä siirtymäajata. Ja mikäli tänä päivänä katsee, katsee tuotevalikoimaa, Tänä päivänä ei ole riittävästi nettotuotteita markkinoilla, jotka olisivat pelkästään tällä palkkioperusteella saatavilla. Minun nähdäkseni usein asiakas maksaa usein kaksi kertaa. Ensinnäkin neuvonannosta ja sitten vielä provis- provision tekemistään kaupasta. Sen vuoksi rinnakkaiset järjestelmät olisivat paras tapa toimia. Asiakkaat voivat silloin itse valita mallien välillä ja samalla maksujen välillä, koska pelkkä provisioon perustuva järjestelmä nähdäkseni ei myöskään toimi. Yksi asia täytyy tässä tehdä selväksi, nimittäin juuri tämä. Muutoin katson, että lukuisat ja erilliset puheet ovat aivan oikeassa sen osalta, että mitä keinottelujen tulee elintarvikkeilla – ja raaka-aineilla. Nämä kysymykset ovat sellaisia, jotka täytyy myöskin ottaa huolisen tarkastelun kohteeksi tämänkin asian kirjan yhteydessä ja katsoa, mihin suuntaan me haluamme viedä näitä kysymyksiä. Koska monien, monien ihmisten elämänlaatu riippuu tekemistämme päätöksistä, jopa heidän henkin jäämisen mahdollisuutensa riippuu siitä, miten me suhtaudumme tähän keinotteluun. Kiitoksia kollegoillekin. Thank you very much. Uh, Astrid. Kiitos, Astrid. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Ich möchte aber, ich zu dem Bericht äh, Stellung... Haluaisin kvestorina sanoa jotakin siihen, mitä herra Klute sanoi näistä väkivaltaisista hyökkäyksistä meidän istuntosalimme. Me vastustamme tätä elintarvikkeiden elintarvikekeinottelua mutta eivät ne ihmiset piittaa siitä, jotka tänne hyökkäävät väkivaltaisesti. Meillä on sääntöjä ja hyvin monia mahdollisuuksia on näilläkin ihmisillä ilmaista huolensa. Ja mikäli on tarvetta toimia, niin nähdäkseni meidän täytyy ensinnäkin tiukentaa meidän turvallisuusnormejamme ja parantaa turvallisuuttamme niidenkin taholla, jotka ovat vastuussa turvallisuudestamme. että tämä pienempi sali, olisivatko he sinne tulleet sitten pitämään tällaista mielenosoitusta, kysyn vain. Minä tulen viemään tämän asian eteenpäin korkeammalle taholle, ja meidän täytyy ensimmäisen, ensin huolehtia omasta turvallisuudestamme, estää tästä väkivaltaiset hyökkäykset, niin että ihmiset, tällaiset ihmiset eivät pääse tänne saliin. Ne olisivat voineet tehdä ihan mitä tahansa täällä. Turvallisuus on palveluille meidän täytyy tehdä selväksi se, että ei tällainen käy päinsä. Olkaa hyvä. I, I have a question on the... Minulla olisi kysymys tästä. Um, erstens, wir können in der Tat froh... Ensinnäkin voimme olla iloisia siitä, että mitään väkivaltaa ei täällä esiintynyt. Mikäli väkivaltaa olisi esiintynyt, olisi erittäin ikävä asia, että ylipäänsä tänne voi noin vain marssia sisään, mutta en minä tuntenut itse millään tavalla uhatuksi. Se, että he rikkovat sääntöjä, tämä on aivan totta, mutta väkivaltaa, ei tämä ollut väkivaltaa. Väkivaltaa ilmenee silloin, kun ihmiset kuolevat siksi, että elintarvikkeiden keinottelun vuoksi hinnat nousevat liian korkeaksi, niin kuin esittelikin sanoi. Tämä on väkivaltaa, mutta ei tuo ollut väkivaltaa. Mutta he hehän kohtelivat kaltoin meidän äh, salipalvelijoitamme. Kyllä tämä on väkivaltainen hyökkäys silloin. Ja he kieltäytyivät poistamasta paikalta ilman, että heihin, heihin piti käydä käsiksi. Minä kyllä näin, minä näin omin silmin, kuinka salipalvelija tuuppi näitä ihmisiä täältä ulos. Minä en nähnyt sellaista. Hyvät ihmiset, lopettakaa jo. Haloo, nyt seis, nyt riitti. Keskustelua ilman mikrofonia. Niin. Sääntöihin täytyy pitääntyä. Tämä ei ollut väkivaltaa meitä kohtaan, mutta väkivaltaa meidän henkilökohtaamme kohtaan. He näitte, kuinka tässä tuli miltei käsirysy. Not, I am not. Olkaa hyvä. Nyt emme käy keskustelua tänne tunkeutumisesta. Meillä on listalla puhujia, jotka vielä haluavat käyttää puheenvuoron. Jos aikaa jää keskustelun jälkeen, sitten kun asia on käsitelty loppuun, niin voimme keskustella tästä. Mutta nyt ei enää keskustella niistä tapahtumista, jotka tapahtuivat aikaisemmin. En tietenkään ole tästä kovinkaan innoissani, vaikkakin totean, että on aika surullista, että parlamentissa on eri puolilta lobattu ja on myös ö, toimittu niin, että on halvennettu tämän asian parissa työskenteleviä meppejä mukaan luettuna minä itse. Nyt sitten jatkamme tätä varsinaista keskustelua. Ja, ich habe ja, ich habe die Debatte ja nicht. No, en minä tätä keskustelua aloittanut. Minä olisin vain vastata toteamalla, että meillä on sääntöjä ja sanoi, että mitä pitää tehdä. No niin, mennäänpä sitten asiaan. Haluan ensinnäkin onnitella Markus Werberiä hänen tekemästään työstä ja haluaisin oikeastaan vain lyhyesti käsitellä muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin tuotteiden monimutkaisuus. Tästä jäsenet ovat jättäneet tarkistuksia. Minä katson, että tuotteiden kaupan suhteen riskikäsite – ei välttämättä liity siihen, kuinka monimutkainen tuote on. Kun ajattelemme johdannaisten käsittelyä, niin ne, usein ne voivat olla paljon riskialttiimpia. Sijoittajat saavat yksityiskohtia tuotteesta ja näin sijoittajat voivat sitten ymmärtää niitä tuotteita, joihin rahansa sijoittavat. Ja tässä käsite monimutkaisuudesta ei välttämättä ole oleellista. No sitten palkkiot, kannustimet. Haluaisin esittelijää onnitella hänen valitsemastaan lähestymistavasta niin, että saisimme lisää avoimuutta sijoituksiin ja sijoitujen toimintaan niin, että tiedot saataisiin helposti eikä syntyisi liikaa taakkaa. Tämä varmasti on paras ratkaisu. Varana on tietysti se, että jos liian vaikeita sääntöjä tehdään, niin sitten sijoittajat kaikkoavat näiltä markkinoilta. Meillä on sisäiset kaupan toteuttajat muun muassa, ja täytyy ottaa huomioon erityisominaisuudet eri asiakaskategorioissa ja sitten valita soveltuvin avoimuustaso kullekin kategorialle. Täytyy ajatella, miten avoimuus toteutetaan ennen toteutusta näissä tietyissä kategorioissa. Ja sitten vielä keskusvastapuolet, CCP. Se, miten keskus vastapuolet pääsevät kauppapaikoille, erityisesti johdannaisten suhteen. Tämä kysymys on oleellisen tärkeä, jotta vältetään se, että liian moni keskusvastapuoli käy kauppaa samoilla kauppapaikoilla ja tämä lisäisi riskin tasoa. Tässä vielä haluan kiittää Markusta hänen valitsemastaan lähestymistavasta ja hänen tavastaan käsitellä tarkistuksia. Niitähän on paljon, joten varmaankin hän onnistuu laatimaan loistavia kompromisseja. Kiitos. Okay, thank you very much, Wolf. Yeah. Kiitoksia, Wolf. Kiitoksia. Aika on vähän, joten lyhyesti vain. Tämä asetus on erittäin tärkeä, kun haluamme varmistaa, että Euroopan unionissa tulevaisuudessa meillä on yhtenäiset pelisäännöt. Ei tämä ole taattua vielä. Eurovyöhykkeestäkin sen kokemuksesta tiedämme, että sen pelastaminen edellyttää paljon syvempää integraatiota. Ja Cameron sanoi jo syyskuussa, että Lontoa haluaa tiettyjä opt-outteja, joten mikään ei ole taattua. Emme voi olla varmoja siitä, että tulevaisuudessa kaikki marssivat samaan tahtiin. Tätä taustaa vasten katsoin tämän direktiivin erittäin tärkeä. Muutama avainkysymys pelkästään. Tämän asian osalta totesin, että teollisuusvaliokunnan lausunto on erittäin hyvä, toisin kuin esittelijä. Mikäli säätelyä esiintyy, niin sitten voikin perustaa tytäryrityksen ja päästä niin porsasveräjästä. Rahoituslaitokset ja reaalitalous. Katson, että ei tässä tällaista vaaraa ole, niin kuin sitä sanoi. Sijoittajan suoja Pidän tätä tärkeänä, niin kuin esittelijäkin sanoi ja kollega Bass, mutta mitään tiettyjen provisiovirtojen avoimuudesta tai ilmoittamisesta tulee, niin toteasin, että pankit ovat aika nokkelia pystyvät salaamaan, kuinka paljon provisiota peritään niiden omista tuotteista esimerkiksi. Pankit tulevat vastustamaan henkeen ja vereen, ja ne haluavat tarjota tällaisia tuotteita kilpailussa muiden kanssa tietystikin. Tässä täytyy varmistaa kuluttajan etu lähinnä. Jusitsien yhteissijoitusyritysten osalta toteaisin, että kun jotkut ovat niistä monimutkaisia, jotkut vähemmän monimutkaisia, tämä pitäisi tuote, tuotekoskaisen direktiivissä käsitellä, eli usage-direktiivissä, eikä tässä yhteydessä. Kolmansiin maihin koskeva problematiikka. Olen Alden jäsen ja tietystikin vastustan – Samoin Goulart on erittäin liberaali ajatuksissaan. EUn tasolla harmonisoidut minimistandardit vähittäisasiakkaille, se on selvä tavoite, mutta kun on kyse ammattisijoittajista, heidän täytyy voida toimia niin kuin aiemminkin. Ja sitten vähittäisasiakkaiden kohdalla en minä sanoisi, että tällaista kauppaa pitäisi kieltää, vaan pikemminkin tämä on asia, joka on asiakkaan itsensä päätettävissä osastiko hän vai ei. Sitten huippunopea kauppa. En siitä voi sanoa mitään, koska tämä on liian teknistä minulle. En edes tiedä, millaista tämä käytännössä on. Mikä ero on 5 millisekunnin tai 500 millisekunnin välillä tai 5 sekunnin välillä. Katson, että lainsaatajana meidän tehtävämme on antaa järkeviä sääntöjä. Elintarvikespekulointi, keinottelu, kollegat tästä jo sanonutkin. Eh, Suosittaisin vain sitä, että ei livetä keskustelun, keskustelusta sivuraiteille. Tämä on tietenkin tärkeä asia kansalaisten kannalta, ja meidän täytyy täällä puolustaa kansalaisten etuja ja varmistaa, että päätökset perustuvat objektiiviseen tietoon. 95 prosenttia tästä elintarvikekeinottelusta tapahtuu Chicagossa, muutama hassu prosentti vain Euroopassa. Meidän täytyy käydä asiallista keskustelua ja keskustelu, joka perustuu asiatietoihin. Viimeinen seikka vielä delegoiduista säännöksistä esittelijä sanoikin jotakin jo. Ei tämä ole ensimmäinen ja ainoa direktiivi, jonka yhteydessä tämä aihe putkahtaa esiin. Tätä on käytetty jopa väärin hyväksi painotuksen siirtämiseksi komission puolelta delegoituja säännöksiä koskeva asia. Ei tämä ole mitenkään ainutlaatuista tässä. Kiitos Arlin. Ihan lyhyesti, koska tässä jo puhuin ryhmäni nimissä, mutta halusin vain korostaa vielä kerran investoijia suoja puolta vaikkakin kuulin varsin selvästi esittelijältä, että me emme halua välttämättä seurata yhden tietyn jäsenvaltion esimerkkiä. Kuitenkin meidän pitäisi mielemme perukolla pitää katastrofit, joita joskin se valtuus on tapahtunut, kun on puuttunut tätä investoijasuojaa. omissa, omissa tarkistuksissa keskennyin tietoihin ja niiden antamiseen avoimesti. Mielestäni on tärkeää vahvistaa näitä säädöksiä MIFIDin yhteydessä olen tehnyt tarkistuksia siitä, että täytyy edelleen voida paremmin suojella kuluttajia ja investoijia varmistamalla se, että investo- investointiyritykset eivät palkitse työntekijöiden työtä niin, että se estää sen, että toimitaan asiakkaan etujen mukaisesti, eikä pitäisi suosia yhtä ainoaa rahoitusvälinettä, jolloin joku toinen väline sopisi paremmin tietylle asiakkaalle. Edelleen haluan varmistaa, että asiakas saa selkeää tietoa mahdollisista kustannuksista, jotka liittyvät palveluihin, mukaan lukien neuvo, hinta, ne, neuvosta ja miten se, se maksetaan. Haluaisin selkeitä säädöksiä yrityksiä, jotka antavat neuvoja niiden ei pitäisi hyväksyä provisioita tai mitään muitakaan maksuja, palkkioita kolmansilta osapuolilta tai henkilöiltä, jotka toimivat kolmannen osapuolen nimissä, vaan saada palkka vain niistä maksuista, jotka liittyvät palveluihin asiakkaalle. Ja mielestäni on selkeä tarve kertoa avoimesti kuluttajille tariffit ja pitäisi varmistaa, että kulut eritellään selkeästi suhteessa muihin kuluihin, jotka liittyvät johonkin rahoitusvälineeseen. Minä en siis puolla sitä, että kannustetaan henkilökuntaa käyttämään kauppaamaan tiettyjä välineitä äh, vähittäisasiakkaille, jos joku muu olisi parempi asiakkaan tarpeita ajatellen ottaen huomioon. Myös, myös tärkeää, että asiakas saa tietoa siitä, onko kyseinen väline äh, mm, liittyykö se läheisesti esimerkiksi jonkin investointiyritykseen vai mihin. Nämä perusvaatimukset mitä tulee tiedottamiseen ja tietojen ilmoittamiseen. Mielestäni esittelijä varmasti löytää keinon ottaa nämä tarkistus mukaan näihin loppukompromisseihin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Tiedän, että nyt olemme hiukan myöhässä, mutta haluan kyllä itsekin puhua tästä aiheesta. Olen sitä mieltä, että esittelijä niin kuin monet ovat, tai oikeastaan kaikkikin ovat sanoneet, että hän tekee todella hyvää työtä meidän pitää saada aikaan sellaista työtä, joka vakauttaa markkinoita, löytää oikea tasapaino. Muutama kohta, jotka ottaisin esille. PK-yritysten kasvumarkkinat. Olen aika huolissani siitä, me nyt liikaa rajoita tätä toimintaa ja mielestäni saattaisi olla hyödyllistä, että esittelijä ehkä keskustelisi siitä, mitä teemme riskipääomakysymyksissä, kun olemme aloittaneet varsin pienestä, mutta olemme tunnustaneet, että se saattaa se kasvaa ja laajentua huomattavasti ja siksi täytyy pitää kiinni näistä etiketeistä ja olisin samaa mieltä siitä, mitä Kei sanoi tässä suhteessa, että me haluamme varmistaa sen, että maksimoimme mahdollisuudet kasvulle tässä. Sitähän me tarvitsemme. Jos joskus kasvaa tiettyyn kokoon, siis yritys, niin silloin ehkä enemmän lainsäädäntöä koskee sitten myös itseä ja se on ihan reilua, mutta kun otetaan pois kasvu etiketti liian aikaisin, niin se saattaisi olla myös huono asia, joten yhdytään siihen, mitä olemme tehneet riskipääoman kohdalla. Sitten näistä maksuista, mielestäni meidän täytyy tarkastella tätä asiaa kahdelta kantilta. vääränlaiset kannustimet, ja kaikki olemme yrittäneet tarttua näihin kysymyksiin tietysti, mutta meidän pitää tarkastella myös sitä, miten tuotto vaikuttaa. Esimerkiksi kätketyt hallinnointimaksut, olen tehnyt tästä tarkastuksen, ei välttämättä voi ratkaista kaikkea edes sanomalla niin, että että tässä on, menee rahaa takaisin investoijalle, koska investoija jälleen sitten saattaisi, saattaisi valita väärän ö, välineen kannustimista johtuen sisältä katsella pitkällä aikavälillä sijoituksia, niin joten pitäisi kiinnittää minun tarkoitukseni huomiota tässä mielessä. Olen tyytyväinen siitä, mitä sanoitte siitä, että pitäisi yhdistää nämä toimet, jotka liittyvät mm, pääomavaatimusdirektiiviin. Minä olen tavallaan kierrättänyt näitä tarkist- joitakin tarkistuksia, jotka nyt ovat parlamentin tekstissä koskien CRD4 koskien väärennysten vastaista toimintaa, repo-kysymyksiä ja muita. Ja olen samalla mieltä kanssa siitä, että voidaan ottaa mukaan sellaista, mitä olemme muussa yhteydessä jo tehneet, joka on siellä toiminut. Ja lopuksi haluan vielä sanoa jotakin markkinoiden jälkeistä toiminnasta ja selitystoiminnasta. Tämäkin on investoijakysymys, sijoituskysymys. Kyllä, joskus kun pyritään kilpailuun, parempaan hinnoitteluun, parempaan investoijien kohteluun, silloin läpikäymme sirpaloitumista ja sitten jatkossa taas konsolidaatio seuraa menettelynä, mutta tämä pitäisi olla markkinajohteista toimintaa ja äh, sääntelyä pitäisi olla harkinnan, harkita tässä. meidän pitäisi olla varovaisia, minkälaiseen palassiin pyyrimme varmistamme syrjimättömän markkinoille pääsyn, joka ei kuitenkaan pakota yhteensopivuuteen. Minä kierrättäisin esittelijän omaa kriteeriä tässä. Tämä on tämä live and let, live, elää ja aina muiden elää periaatteella. Tässä on jo mahdollisuus valvojan välintuloon, jos on riski epävakaudessa. Meidän pitäisi ottaa vakavissamme sellainen mahdollisuus, haluammeko todellakin mennä liian pitkälle sääntelyssä, kun yritämme luoda kansallisia mestareita, jotka voivat synnyttää systeemistä järjestelmää. Joskus aikaisemmin pidimme pankkia hyvinä ajatuksena, en usko, että välttämättä enää olemme tätä mieltä. Siksi tämän takia meidän täytyy ottaa kilpailukyky asia kokonaisuus vakavissamme. Tässä vaiheessa, kun tämä on tällainen eksistentiaalinen taistelu käynnissä eurosta. Ja me todellakin vaadimme, että EU on uskottava. Enkä minä usko, että meidän kannattaa puhua mistään kasvusta tai kilpailukyvystä, jos emme myös näin käytännössä toimi. Meidän pitää saada perussopimukset, talouden ohjauspaketti, lainsäädäntömme yhteen toimivaksi sopivaksi. Ja meidän, minun täytyy kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että perussopimuksessa artikla 119 todetaan aivan erityisesti, että talouspolitiikkaa harjoitetaan – avoinen markkinatalouden periaatteen mukaisesti, jossa valitsee vapaa kilpailu. Tämä vielä sitten toistetaan uudestaan euroalueen yhteydessä artiklassa 119. Huolimatta eurosta, riippumatta eurosta, meidän pitää säilyttää tavoitteena se, että noudatamme yleistä talouspolitiikkaa unionissa ja noudatamme avoimen markkinatalouden periaatteita, johon liittyy vapaa kilpailu. Jos kukaan ei ala venkuroimaan euroalueen, niin ei tarvitse mitään lisäpoikkeuksiakaan, kun tällainen talouden ohjausta euroalue kokonaisuudessaan tarvitsee uusia uudistuksia palvelualalla. Seitsemän maata on saanut erityisen maininnan tästä asiasta maakohtaisissa suosituksissa, Saksa, Ranska, Italia, Kypros, Suomi, Itävalta muun muassa. Teille kaikille on kerrottu, että teidän pitää pystyä parempaan palvelusektorilla. Minä en halua vertailla niitä, jotka pyrkivät poistamaan avoimen markkinoille pääsyn, mutta näyttää olevan, että näitäkin markkinoita on, joten, niitä, näitä maita on, joten yhdistetään nyt voimamme ja yhdistetään talouden ohjauspolitiikka, lainsäädäntö, sopimukset niitä sopivat yhteen. Me haluamme olla kilpailukykyisiä, me haluamme kasvaa Euroopassa. Ja suoraan sanottuna tässä peruslainsäädännössä meidän täytyy olla valmiita kannattamaan käytännössä tätä periaatetta. Muuten kukaan ei tässä maailmassa usko tätä. Markkinat eivät usko meitä, eivätkä myöskään. Ja ehkä G20 saattaisi hiukan nostaa kulmakarvojaan. Sitten Mar- Markus saa vetää piuhat yhteen. Ja, vielen dank. Ich will's, äh, Kiitoksia paljon. Aivan lyhyesti vain. Ensinnäkin kiitokset kaikille kollegoille kommenteista. Uskon, että positiivinen henki, joka heijastuu näistä puheenvuoroista, auttaa meitä järkevään ratkaisuun ja sovintoon asiasta. Minun mielestäni asia on suurin piirtein hoidettu, kunhan esitän vain yhden peruskommentin. Viime viikkoina ja kuukausina, kun olen istunut toimistossani ja kuunneltu kaikenlaisia argumentteja, nähnyt kaikenlaisia ihmisiä. Argumentit eivät ole muuttuneet miksään, miksikään. Ne on esitetty vain eri valossa y- y- yksiä ja samoja argumentteja. Me kaikki olemme saaneet mahdollisuuden keskustella eri osapuolten kanssa. Ja argumentit menevät joskus ristiin, mutta ne eivät sillä millään parane siitä, että tänne, tänne, tänne tehdään tällaisia protestihyökkäyksiä. Pikemminkin päinvastoin. Niistä on enemmän hallaa kuin hyötyä. Haluaisin tietenkin ilahduttaa teitä kreikkalaisilla sanonnoilla, mutta ehkä säästän teidät niiltä. OTF teemaan monet kollegat jo puuttuivat organisoituun markkinapaikkakysymykseen. Olle teki jotakin ehdotuksia, jotka mahdollistavat sen, että kompromissi ehkä syntyy. Seuraavassa varjoesittelyn kokouksessa me tulemme käsittelemään painopistealueittain asioita, mitä HFT-kauppaan tulee puolestaan. Unohdin mainita alustuspuheenvuorossani sponsoroidun pääsyn kiellon, avoin pääsy teknisiin infrastruktuureihin. Ja circuit breakers kysymys. Tämä täytyy hoitaa kuntoon sellaisella tavalla, että kauppaa voidaan viedä sellaiseen suuntaan, että, no, no Asterit, voisitko olla vähän hiljaa, kun en minä pysty täällä muuten puhumaan. Kauppa haluan viedä sellaiseen suuntaan, että että mikäli kauppa ei ole vastapuolen etujen mukaista, silloin kaupankäynti voidaan keskeyttää. Ja mitä poikkeuksiin tulee, ei niistä pääse tässäkään tapauksessa eroon. En minä aio nyt halua peräkuluttaa tähän poikkeuksia, mutta tämä muotoilu, jonka komissio on valinnut sijoitetun pääoman määrittelemiseksi – niin tämähän avaa oven poikkeuksille. Tästä täytyy, siksi poikkeuksesta täytyy puhua. Joka ikinen pankki voi jostainkin vanhan maatilan ja sitten sanoa, että minä omistan nyt viljasiilon ja minä säilön täällä viljaa ja siksi olen oikeasti kiinnostunut tästä elintarvikekaupasta ja siksi en ole näiden sääntöjen piirissä. Ehkä tämä oli hieman kärjistetty esimerkki, mutta tänä päivänä joka ikinen kaupunki Saksassa katsoo, että koskien toimet suojelulla alalla, joka ei ole avattu kilpailulla, vaan pikemminkin kyse on monopolialasta ja pienestä määrästä tuotteita, mutta paljon kauppaa, niin he katsovat, että he voivat tienata muutaman euron ja sitten ne toimivat äh, asiakkaidensa etujen vastaisesti. Ja kyllä tämä täytyy saada ratkaisu. Ja kun tarkastelen omaa liitto- tai osavaltiotani ja sen pääkaupunkia ja poliittista asetelmaa siellä, silläkin katsotaan, että keinottelua pitäisi vähentää. Tuotanto on laskenut ja toimivat suojelulla alueella. Siellä on monopoleja, ja yripormestari tekee kaikkeensa sen puolesta, että monopoliasema sinä säilyy. Ja sitten sähkökauppa halutaan säännöllinen ulkopuolelle. Minä sanoin, että ei tällainen käy, koska kaupungin, tämä kuuluu osana kaupungin olennaisiin toiminkuviin. Joten tässä täytyy omaksua oikea lähestymistapa, koska tässä on hyvin konkreettisia merkkejä, joita voidaan ottaa, voidaan ottaa esiin, joten varmistaa taas, että viedään oikean suuntaan. Sitten monimutkaiset asiakirjat ja usits, yhteissijoitusyritykset. En usko, että usits on mikään ratkaisu tähän ongelmaan, koska usits kolmosen yhteydessä kaikki jo standardoitiin. Ja kaikki, mikä kuuluu usitsiin, on jo normalisoitu, asetettu tiettyjen normien alaiseksi. Mutta tietenkin tämä keskustelu voi olla suluissa mielenkiintoista, mutta eivät nämä tuotteet aina sovi yksittäiselle tavanomaiselle sijoittajalle. Usage ei ole mikään arvokysymys, vaan tämä on vain pelkästään standardointipyrkimys, joka tässä on kyseessä. Tätä kysymystä pitäisi tarkastella siksi läheisemmin ja katsoa, voiko se ylipäänsä olla mikään ratkaisu. Ja katson, että meidän pitäisi Beresin esittelijän kanssa keskustella myöskin TRIPSistä, ja perustavanlaatuista keskustelua tarvitaan. Johdatosan kappaleessa ehkä voidaan tähän mainita, mutta jysits voisiko se ratkaista ongelma? Myös tämä on väärä tie, koska loppujen lopuksi silloin nenän eteen tulee sellaisia tuotteita, jotka ovat hyvin kaukaa haettuja tavallisen sijoittajan kannalta, ja kuluttajan suoja tässä on tärkeintä. Muuten olen erittäin tyytyväinen keskusteluun varjoesittelijöiden ja muiden kollegoiden kanssa. varjoesittelijäkierros selkeytti ryhmien kannanottoja ja toivon tämän valossa, että voimme käydä rakentavaa keskustelua. Kiitoksia monista puheenvuoroista. En nyt kiitä lähinkään, niinkään lähi tässä tarkistuksesta tässä yhteydessä, vaan pikemmin näistä puheenvuoroista enemmänkin. Kiitoksia. Vaikka olisin tässä niin kovasti toivonut pientä taukoa, niin olemme nyt kuitenkin niin paljon jälkeen ajassa. Hiukan aikataulusta me pyrimme äänestämään valiokunnassa 9. tai 10. heinäkuuta ja mahdollisesti täysistuntokäsittelyn sitten syyskuussa, jos Markus pystyy pitämään tahtia yllä. Sama, niin kuin tähänkin asti, kunhan tämä meni suuren vaikutuksen. Sitten seuraavaan kohtaan nimittäin sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi, markkinoiden väärinkäyttö ja sen jälkeen sisäpiirikauppoihin ja markkinoiden manipulointiin sovellettavat rikosoikeudelliset seuraamukset. Aline McCarthy on esittelijänä molemmista asioista. Lyhyesti ilmoitus tästä, vaikka tämä koskee toista asiaa näistä. Nimittäin meillä on yhteistyöjärjestely, josta olemme nyt sopineet live-valiokunnan kanssa direktiivistä. Ja tämän seurauksena avaamme uudestaan tarkistusten aika, äh, tarkistusten jättömahdollisuuden. Mutta nyt puheenvuoron saa Alin. Um, thank you, uh, chair and... Kiitos puheenjohtaja. Suuret kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat käyttäneet aikaa ja ovat tehneet työtä tämän hyvin monimutkaisen kysymyksen tiimoilta. Ja kiitos myös tarkistuksista. Monet niistä ovat parannus tekstiin. Taidamme olla samaa mieltä lähestymistavasta ja periaatteesta, että täytyy ryhtyä tiukkoihin toimiin markkinoiden väärinkäytön suhteen ja niiden suhteen, jotka tähän syyllistyvät kaupankäynnissä. Me olemme käyneet keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa ja he ovat huolissaan lisääntyneestä mahdollisuudesta markkinoiden väärinkäyttöön nyt rahoituskriisin yhteydessä. Tietysti se, että me sääntelemme markkinoita, tarkoittaa sitä, että me haluamme sulkea porsanreijät, haluamme niistä eroon. Ja kenties ihmisillä syntyy houkutus sitten manipuloida markkinoita, kun näitä porsaanreikiä sulkeutuu. Näin ollen tarvitsemme tiukan lähestymistavan. Pidämme hyvänä sitä, että komissio on tehnyt ehdotuksen tästä aiheesta ja sitten direktiivistä tehdään asetus. Tässä lyhyessä ajassa haluaisin, että käymme keskustelua tarkistuksista ja haluaisin pyytää kollegoita ja varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia, haluaisivatko he puhua omista tarkistuksistaan. Meillähän on varjojen tapaaminen niin kuin alkuun sanoin, aikataulua on nyt siirretty niin, että se yhdistetään Ferberin aikatauluun. Se, mitä me teemme tässä asetuksessa, on riippuvainen MIFIDistä ja kokonaisehdotuksesta ja ratkaisusta. Sen takia haluamme mennä tässä rintarinnan. Muutoksiakin tarvitaan ja Ferberin kanssa sovin, että jotkut minun tarkistukseni sopivat paremmin hänen direktiivinsä. Eli teemme läheistä yhteistyötä, jotta päästäisiin hyvään lopputulokseen. No niin, muutamia tarkistuksia ja niihin liittyviä kysymyksiä. Artikla 5, määritelmät. Ensimmäiset tarkistukset keskittyvät nimenomaan määrittelyihin, määritelmiin. Kollegat ovat lisänneet määritelmiä, hyväksyttävät markkinakäytännöt, sitten rahoituslaitokset, johdannaiset ja distribuutio. Aika monta tarkistusta tähän on tehty ja täytyy sanoa alusta lähtien, että ei ole ongelmaa hyväksyä näitä markkinakäytäntötarkistuksia. Olisi ihan loogista ottaa ne huomioon. Sitten määritelmä Gulardilta, joka liittyy instituutioihin, rahoitusinstituutioihin. Tässäkään ei ole ongelmaa. Haluaisin, että kollegat esittäisivät omia näkemyksiään tästä kysymyksestä. Sitten muutokset Schmidtiltä, jotka liittyvät spotmarkkinoiden muutoksiin niin, että otettaisiin huomioon myös fyysiset johdannaissopimukset. En ole tästä aivan varma ja haluaisin hieman yksityiskohtaisemmin tutkia, mitä tämä tarkoittaisi, jos muutettaisiin määritelmää spotmarkkinoiden suhteen ja miten tämä vaikuttaisi muualla tässä asiassa. Sitten määritelmät äh, huhuille. Ei ole kovinkaan helppoa määritellä näitä. Kenties markkinaviranomaisen tehtävä on määritelmä, mitä tietyissä markkinatilanteissa ja tietyissä tapauksessa huhut merkitsevät. No sitten eh, merkittävä distribuutio ja sen määritelmä. Toki mielelläni katson kaikkia näitä tarkistuksia ja niin kuin sanoin, suuri osa niistä voi parantaa mietinnön selkeyttä. Olen tehnyt tarkistuksen, jossa määritellään myös tilauskirjatiedot ja sitten väärinkäyttö ja tekninen edistys. Tarkistuksia näihin ei tehty, mutta ne ovat kuitenkin lisäystä alkuperäiseen komission ehdotukseen. Sitten kiistanalaisia kysymyksiä varsinaisten tietojen sisällä. Artiklan 6 on esitetty useita tarkistuksia. ESMAN suuntaviivat asianmukaisesta käyttäytymisestä. Puheenjohtajalta tuli tarkistuksia. Ja ESMAN säätelystandardit, jotka pitäisi valjastaa, äh, ilmoittaa tiettyjen johdannaisten ja spot-kauppojen suhteen, niin että nämä relevantit tiedot täysin avattaisiin Kuladilta, Feijonilta, Smithiltä tuli tämän tyyppisiä tarkistuksia. Minä jo korjasin artiklaa 6, jotta siinä on mukana vääristävä vaikutus, jota tietyillä johdannaisilla on näille markkinoille. Ja tässä on sanamuoto, joka selkeyttää valittua sanamuotoa. No sitten sisäpiirin tiedot ja relevantit tiedot. Olen vakuuttunut edelleenkin siitä, että löysin oikeanlaisen tasapainon tässä kohtaa. Poisto ei minusta ole oikea ratkaisu, koska säättelijöiden on pystyttävä määrittelemään relevantit tiedot. Yritin kuitenkin, niin kuin sanoin, löytää tasapainon niin, että markkinatoimijat saavat selkeyttä sen suhteen, mitä heiltä odotetaan ja oletetaan. Pyydän kollegoita katsomaan tarkistuksia, ja jos heillä on vaihtoehtoinen muotoilu mielessään, niin jolla paremmin päästäisiin tavoitteisiin, niin varmasti sellaista pitäisi sitten tutkia alkuun jo sanoin, että en täysin kannata sitä, että poistetaan tämä relevantti kohta, koska niin kuin aiemmin sanoin, meillä on ollut käytännön tapauksia, joissa jotkut ovat olleet mukana sisäpiirin kaupoissa, ovat saaneet sisäpiirin tietoa ja nykymääritelmän mukaisesti tämä ei ole tullut huomioon otetuksi. Ja he sitten sanoivat, että ei heillä ollut sisäpiirin tietoja. Ja Tästä syystä säätelijä pyytää tämän relevanttiuden, relevantit tiedot ottamaan huomioon. Kyllä tätä täytyy työstää, jos määritelmä ei vielä ei ole riittävä, mutta en kannata sitä, että tämä poistettaisiin, koska tietyt henkilöt sitten jäävät ulkopuolelle, jotka ovat selvästi mukana sisäpiirikaupoissa. Jos meillä ei ole selkeää määritelmää relevantista tiedoista, niin näin voi käydä. Sitten on tarkistuksia, jotka kollegat ovat tehneet, jolla tuetaan tätä sisäpiiritietoa. Pietikäisen tarkistuksesta olen erityisen kiitollinen. Niin kuin sanoin, pyrin löytämään kompromissin tässä, jotta voimme varmistaa, että pääsemme oikeanlaiseen määritelmään, joka kattaa sitten riittävässä määrin kysymykset. Sitten sijoittaja määritelmä, jotta katettaisiin kaikki mahdolliset asian sijoittajat, eikä pelkästään ne, jotka säännöllisesti toimivat markkinoilla. Reasonable investor sijoittaa käsitteenä. Tästä on tehty Schmidtin tarkistus, myös puheenjohtaja Swinburne on tehnyt tarkistuksen tästä. Mutta minun huoleni on se, että jos vaikkapa on sitten rahoituslaitoksen johtaja, joka on tuomittu petoksesta, niin ei se välttämättä sitten johda siihen, että tietyt tahot ovat äh, varovaisia sijoittaessaan tähän yritykseen. Mutta totta kai aina mielelläni katson, mitkä näiden äh, tarkistusten tarkoitusperät ovat, jotta voitaisiin tämäkin asia kattaa. No sitten artiklat 7 ja 8 markkinoiden manipuloinnista ja niistä tehdyt tarkistukset. Minä tein lisätarkistuksen oman mietintööni sen jälkeen, kun sain palautetta äh, sijoitusryhmiltä ja säätelijältä suositusten pohjalta tapahtuva sisäpiirikauppa pitäisi olla mukana tässä. Komission ehdotuksessa kielletään se, että ehdot pakotetaan tai, tai suostutellaan, esitetään kannustimia jollekin ryhtyä sisäpiirikauppoihin. Mutta nykyjärjestelmä ei saa kiinni sellaista henkilöä, joka tämän suosituksen pohjalta tai kannustimen pohjalta toimii. Sillä katetaan vain sellainen, jolla täysin on hallussaan sisäpiiri, sisäpiiritiedot, eikä henkilö, joka saa vinkin vihjeen sisäpiiritietojen mahdollisesta käytöstä. Tällainen porsareikä täytyy sulkea. Molemmat toimet, eli jos on hallussaan sisäpiiritietoja ja toisaalta joku, joka toimii vinkin pohjalta, molemmat tapaukset täytyy kattaa etenkin, koska meillä on todisteita siitä, että on hyvin fiksuja järjestelyjä, jotka mahdollistaa sisäpiirikauppojen käytön. Käytetään ulkopuolisia henkilöitä sisäpiirilistauksen puitteissa ja sitten syntyy mahdollisia voiton saantimahdollisuuksia säätelykehyksen ulkopuolella. Sen takia minulla on tämä muutos ehdotus omassa tarkistuksessani. Tietyissä tapauksissa on selvää käytännön esimerkkeistä, joita säätelyviranomainen tuonut tietoomme, että ne, jotka saavat vinkin ja toimivat sen pohjalta, voivat äh, saada enemmän hyötyä kuin varsinaisen sisäpiiritiedon omaajat. Eli tämäkin täytyy huomioida. Ja eh, viranomaiset tarvitsevat tämän tiedon. Swinburne ja Canfin ovat tehneet tarkistuksia samansuuntaisesti. On tehty tarkistuksia myös jotta voitaisiin määritellä tapauksia, jotka välttämättä eivät ole sisäpiiritiedon käyttöä, mutta käytetään esimerkiksi julkista ostotarjousta, tietoa siitä eh, hyväksi ja sitten pyritään sisäpiirikauppoihin. On tärkeää, että saamme selkeyttä tilanteeseen silloin, kun sisäpiirikauppasäännöt eivät päde. Pienikäiseltä, pietikäiseltä on tarkistus eh, Bowlesilta, Swinburneilta, ne kaikki ovat järkeviä tarkistuksia meillä on myös lisämääritelmä siitä, että yritys on yritys. Pietikäinen on tehnyt tästä tarkistuksen. Se on ihan järkevä tarkistus. Kuitenkin tästä syntyy se ongelma, että Gulaad on poistanut tämän yrityksen määritelmästä. Mutta tätä varmasti täytyy katsoa yksityiskohtaisemmin ja kenties tähän liittyy ongelma, joka on Ranskan lainsäädännön ongelma. Eli ei poistettaisi tällaista yritystä, koska sehän on sekä komission että myös neuvoston lähestymistavassa mukana. Ja yritys oli myös aiemmassa direktiivissä. Näin ollen meidän ei pitäisi heikentää nykyistä asetusta niin, että suojan tasoa ikään kuin heikennettäisiin verrattuna nykytilanteeseen. Artiklassa 8, markkinat manipulointi. Tässäkin on lukuisia hyödyllisiä tarkistuksia pietikäiseltä Freralta ja myös Winburniltä. Siinä on epänormaalilla tasolla kaupankäynti kyseessä. Sijoitusryhmät ovat toimittaneet tietoja sellaisista toiminnoista, jotka vaikuttavat markkinoiden normaaliin toimintaan ja johtavat siihen, että hinnat ovat epänormaalilla tasolla onko niillä sitten tavoiteltu vaikutus vai ei, niin joka tapauksessa on tiettyjä tietoja, jotka täytyisi näissäkin tapauksissa julkistaa ja paljastaa. Sitten tämä yritysmark- sisäpiirikauppoihin, sen poistaminen, minä en sitä tue, koska me haluamme varmistaa markkinoiden integriteetin. No sitten sisäpiirilistaukset, artikla 13. Sisäpiirilistat ovat tärkeä väline viranomaisille, kun he tutkivat mahdollisia markkinoiden väärinkäytöksiä. Kollegat varmasti muistavat, kun mietintöä käsiteltiin ensimmäistä kertaa, niin silloin jätin pois PK-kasvumarkkina tapauksen ja listaukset tässä. Totta kai EU pitää jatkossakin pyrkiä poistamaan byrokratiaa ja esteitä pk-yritykseltä, mutta silloin kun kyse on markkinoiden väärinkäytöstä, niin tämä olisi asiaton poikkeus perusperiaatteisiin. Ja tarkoitushan on viime kädessä suojella sijoittajia. Kaikki markkinaosalliset ovat samojen sääntöjen alaisia, ja näin pitää minusta ollakin. Jos katsomme asiaa yksityiskohtaisemmin, näemme, että Suomessa 99 prosenttia on pk-yrityksiä, Eli 99 prosenttisesti pitää kattaa siis tällä asetuksella tilanne. Mainitsin tämän jo viime kerralla, on nähtävissä suuntaus kohti jonkinlaista boutique-kaupan kävijä, jolla on vain muutamia asiakkaita, mutta joissakin tapauksissa satoja miljoonia liikevaihtoa. Voi olla, että liiketoiminta sinällään on pientä, mutta summat ovat suuria. Ja itse asiassa suuret yritykset JP Morgan, Golden Sachs, Bank of America esimerkiksi ovat siirtymässä nimenomaan PK-bisnekseen. Ja tästä syystä en näe, miksi pitäisi olla tällainen poikkeus boutique-toimijoille, niin sanotuille boutique-toimijoille. Se, mitä me haluamme tehdä, minähän siis poistin tässä ehdotuksen, mutta kenties pitäisi pyrkiä kompromissiin niin, että olisi helpompaa PK-yrityksille täyttää tämä vaatimus. Se olisi kenties asianmukaisempi lähestymistapa. Ja kun keskustelemme PK-yritysten eh, etujärjestön kanssa, UEAPME EEN kanssa, niin nimenomaan nämä listat ovat keskeinen elementti nykyisessä direktiivissä ja ovat tulossa tähän asetukseen. Ja he itse katsovat, että velvoite tuottaa nämä listat on tarpeellista ja aivan suhteellisuusperiaatteen mukaista. PK-yritykset itse haluavat siis tätä. Eli jos velvoitteita poistettaisiin, niin ei se ole pk-yritysten etujen mukaista, kun he itsekin sitä haluavat. Toki pitää tätä helpottaa pk-yrityksille ja olemme jo todenneet, että tällainen sisäpiirilistaus täytyisi netissä julkaista. Eli ei ole mitään lisätyötä tiedossa tämän julkaisun suhteen. Pääsyy on se, että Kyse on hyvin pienistä yrityksistä, jotka ovat erikoistuneita esimerkiksi Pontsin tapauksessa, mutta ei silti pitää, pidä jättää heitä sääntöjen ulkopuolelle. Sitten hyviä tarkistuksia muilta jäseniltä, niin että ESMA hyväksyy sääntelyehdot tästä listasta. Tämä siis toteutettaisiin ESMassa eikä komissiossa. Lista säilytettäisiin viiteen vuoteen saakka Komission ehdotuksessa ei ole aikarajaa, mutta todetaan, että sen suhteen, mihin tässä nyt oikein mennään, niin tämä muutettaisiin niin, että ESMA päättäisi yksityiskohdista. Sitten tarve ymmärtää säätelyvelvoitteet. Tämä on hyvin tärkeää ja tarkistukset, jotka tästä on tehty, poistavat tämän PK-yrityspoikkeuksen. Canfin Goulart tekivät tarkistuksia, jossa todetaan, että meidän pitäisi auttaa PK-yrityksiä auttamaan säätelyvelvoitteita niin, että ne eivät riko sääntöjä vain sen takia, että eivät tiedä, mitä heiltä vaaditaan. No sitten johtajien transaktiot, artikla 14. Poistin kynnyksen transaktioilta, jotka on julkistettava mutta pidin kiinni komission ehdotuksesta niin, että julkistaminen pitäisi tapahtua kahden liikepäivän sisällä transaktiosta. Kollegat varmasti muistavat, että ajatus tällaisesta kaupankäyntiikkunasta oli myös esillä, jonka puitteissa johtajat saisivat kauppaa käydä. Sidosryhmät ja muut jäsenet kuitenkin kommentoivat, että heistä oli parempi, että olisi tällainen kaupankäyntiikkuna, jonka puitteissa toimittaisiin, eikä niinkään sen ulkopuolella. Ja tämä olisi aivan järkevästi toimittu. Niin kuin sanoin, meidän täytyy tehdä vielä lisää työtä tämän ehdotuksen tiimoilta, mutta komissio on epävirallisesti sanonut, että he pitävät ajatuksesta ja käsitteestä, että olisi tällainen kaupankäyntiikkuna. Jos muistatte kollegat, niin Meillä on esimerkkejä, käytännön esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat käyneet kauppaa juuri ennen, jotka ovat myyneet osakkeitaan juuri ennen kuin luvut on julkaistettu. Ja sitten 300-400 tuhatta puntaa on tienattu, kun taas sijoittajat ovat menettäneet valtavasti rahaa, koska heillä ei tätä tietoa ollut, eivätkä voineet sitten myydä osakkeitaan tiettynä ajankohtana. Joten olisi ihan järkevää löytää keino saada oikeudenmukaisuutta tähän järjestelmään. Raportointivelvoitteet johtajien kaupoista, niillä on merkittävä tarkoitusperä, koska sitten johtajat eivät niin helposti tee sisäpiirikauppoja. Johtajien näkemys esimerkiksi osakkeiden hintojen kehityksestä ei, ei näin heijastu sitten. Mehän haluamme avoimia markkinoita, me haluamme myös sijoittajien luottamusta markkinoille. Komission ehdotus selkeyttää, että kaikki transaktiot, joka henkilö tekee, jolla on kuitenkin johtoasema ja näin ollen tietty harkintavalta, tämäkin täytyy raportoida viranomaisille ja julkistaa tieto suurelle yleisölle. Transaktioiden julkistaminen kahdessa päivässä on aivan mahdollista, toteutettavissa olevaa, enkä näe syytä, miksi olisi kynnys näille transaktioille, jotka täytyy julkistaa. Jos ei ole mitään salattavaa, niin miksi ei voisi julkistaa, mitkä transaktiot ovat? Olen hieman huolissani, mutta kenties jäsenet voivat vielä perustella ja selittää, miksi tietyissä tapauksissa on haluttu korkeampaa kynnystä. Alun perin direktiivissä komission direktiivissä taisi olla 5000 vanhassa direktiivissä, ja tämä on lisätty 20 000. Jotkut ovat lisänneet tämän 50 000, mutta haluavat myös tällaisen auringonlaskulausekkeen. En tiedä, mikä sitten tämä lausekkeen merkitys olisi, jollei tarkoitus ole vähentää avoimuutta ja vähentää sijoittajien luottamusta, mutta kollegat voivat itse perustella, miksi ovat tehneet tällaisen tarkistuksen. Kanfään poisti kynnyksen ja otti tämän yhden viikon kaupankäyntiikkunan vuosikertomusten lisäksi, jolloin johtajat voivat kauppaa käydä. Swinburne on pitänyt kiinni kynnyksestä, mutta se pitäisi ESMA määritellä. Ja ESMAn säätelystandardit on tässä äh, vaihtoehtona. Varmasti voimme päästä hyvään kompromissiin tällä alallakin. Ja kaikki huolet tulevat ratkaistuiksi kollegoiden mielissä. No sitten toimivaltaiset viranomaiset artikla 17. Meillä on laaja yks, yhteisymmärrys tarkistusten suhteen. Haluamme varmistaa, että viranomaisilla on keinot puuttua markkinoiden väärinkäytöksiin niin, että on mahdollisuus jäädyttää varoja ja kieltää tiettyjä käytäntöjä, eikä välttämätöntä ole keskeyttää kaupankäyntiä joka tapauksessa moni, moni, suurin osa kollegoista joka tapauksessa puhuu englantia, toki voin toistakin sen, jos tarve, tarve vaatii. Mutta tarkistuksissa pyritään toimimaan niin, että viranomaisilla on keinot puuttua markkinoiden väärinkäyttöön, jopa takavarikkoihin, jäädytyksiin tai eh, vaihtoehtona sille, että kaupankäynti keskeytettäisiin. Useita tarkistuksia on tehty, jotka tukevat tätä linjaa. Sitten kysymys rajat ylittävästä valvonnasta, seurannasta. Tätähän toteutetaan MIFIDin puitteissa ja tämä keskustelu, niin kuin sanoin, on käytävä, jotta saamme johdonmukaisuutta ja kattavuutta. Mutta alkuun on päästävä ja pyrittävä parantamaan rajat ylittävää valvontaa. Niin kuin mietintöluonnoksen esittelyssä korostin, nykyisessä näkymässä on hyvin vaikeata, lähestulkoon mahdotonta viranomaisten havaita markkinoiden manipulointia, joka tapahtuu kauppapaikkojen välillä. Pyrin tekemään tarkistuksia niin, että viranomaiset relevanteimmilla markkinoilla, kun ajatellaan tiettyjä rahoitusvälineitä ja kun ajatellaan talouskirjatietoja, tarjouskirjatietoja, kollegat sanovat, että valtavasti tietoa, liian paljon tekemistä, liian paljon työtä ja on laaja tuki ehdotukseni tarkoitusperille niissä tarkistuksissa, joita kollegat ovat tehneet, mutta jotkut tarkistukset sen sijaan haluavat, että viranomainen, joka toimii liikkeeseen laskumarkkinoilla, olisi ensisijassa vastuussa. Clint muun muassa on tehnyt tällaisen tarkistuksen jossa muutettaisiin toimivaltaista viranomaista liikkeeseen laskumarkkinoille. Kanfään tuki minun kantaani ja Schmidt lisäsi viittauksen rajat ylittävään valvontaan, mutta tässä kyseessä on nimenomaan se, missä, mikä on ensisijainen liikkeeseen lasku. Tästä varmasti tarvitsemme varjojen keskusteluissa lisää keskusteluja ennen kuin saamme ratkaisun. Sä esittelijä kuitenkin uskoo, että rajat ylittävä valvonta on tehokkaampaa, jos toimitaan likvidimmällä markkinoilla. Näin transaktioraportointi on kaikista kattavinta. Meillähän on jo selkeä mekanismi artiklan 25.3 eh, MIFIDin puitteissa ja ESMA haluaa määritellä, mikä on se viranomainen, joka toimii likvidemmeillä markkinoilla – Tälläkin pyritään varmistamaan rajat ylittävän valvonnan tehokkuutta. Mutta niin kuin sanoin, haluan käydä kollegoiden kanssa keskustelua tästä, koska erilaisia argumentteja voidaan esittää eri kantojen tueksi. Ovatko ne primärimarkkinat vai likvideimmät markkinat? No sitten kysymys, joka liittyy myös MIFID-keskusteluun. Tarjouskirjatietojen vääristäminen, artikla 10. Tässä on myönteisiä tarkistuksia kollegoilta. Halusin selvästi, että haluan tiettyjä pelotetoimia niin, että markkinatoimijat eivät lähde tällaisiin väärinkäytöksiin. Ja omassa mietinnössäni on velvoite toiminnan harjoittajille toimia niin, että tarjouskirja pidetään ajan tasalla – ja tässä oli tämä raja 250 suhde yhteen, jonka jälkeen sitten pitäisi maksaa maksu, palkkio. Tätä käsitellään MIFIDissä ja tässä pitäisi omaksua samanlainen lähestymistapa. Mutta markkinaväärinkäytös asetuksessa tätä keskustelua varmaankaan ei olisi syytä avata, koska me puhumme tarjouskirjasta. Meidän täytyy vain huolehtia se, että meidän huolemme heijastuvat myös MIFIDiin. Tietyt jäsenet ovat nostaneet esille tarkistuksia, joissa on samantapainen suhdelukuajatus ja pienempi maksu kuin nykyehdotukseni tässä mietinnössä. On hyvä, että kollegat ovat äh, esittäneet vaihtoehtoisia lähestymistapoja meidän täytyy keskustella varjojen kesken ennen kuin voimme päästä lopputulemaan. Niin kuin MIFID-keskustelussa jo mainitsin, S&T Goebbels varjoesittelijänä on sitä mieltä, että pitäisi olla rajoituksia noin 500 millisekunnin pitoajasta. Ja sitten olisi neljän suhde yhteen tämä suhdeluku. Mutta tässä täytyy varmistaa se, että päästään johdonmukaisuuteen MIFIDin ja toisaalta markkinoiden väärinkäyttöasetuksen välillä. Tässä täytyy löytää yhteinen linjaus ja teen yhteistyötä Ferberin ja omien varjoesittelijöittymini kanssa, jotta saamme MIFIDissä mahdollisuuksia puuttua myös markkinoiden väärinkäyttöelementteihin. No sitten sanktiot, rankaisutoimet, artikla 11. Jäsenet ovat tehneet hyödyllisiä tarkistuksia, mukaan luettuna vaatimus kaikille silloin kun sisäpiirilistausta rikotaan. Kanfan on tehnyt tässä tarkistuksen, jossa todetaan, että Kyse ei ole sopimusrikkomuksesta. Ja sitten kyselyt tarjouskirjasta, nekin huomioitaisiin. Tästä on ihan järkevä tarkistus. Hyvin selkeästi tarkistuksessa todetaan, että tarvitaan hallinnollisia sanktioita, rangaistuksia, ja niillä on oltava myös rahallinen arvo pitäisi olla mahdollisuus käyttää myös kieltoja, jopa kahden, viikon, kahden vuoden kieltoja tai sitten pysyviä kieltoja, jos on aiempia syyllistymisiä. Kanfan on tehnyt ja Feijo ja Swinburne ovat tehneet tämän suuntaisia, Smith eh, myös on tehnyt tarkistuksia tähän suuntaan. Tässä pitää löytää sopimus. Jotkut haluavat tiukempia rangaistuksia, toiset taas heikempiä, heikompia rangaistuksia. No sitten tämä pilliinpuhaltaja. puhaltaja ilmiantajakysymys. Jäsenet ovat tehneet lukuisia tarkistuksia. Osa on poistanut Smithin eh, ehdotuksen siitä, että olisi mahdollisuus käyttää kannustimia. Tämähän ei ole velvoite, vaan on, on mahdollisuus jäsenvaltioiden käyttää kannustimia. Sitten on tarkistuksia niin, että kaikki kauppapaikat ja sijoittajat käyttäisivät petosten vastaisia strategioita. Periaatteessa tietysti kannatan, kannatan tätä, tämä on Bowlesin tarkistus, mutta ei ole aivan selvää, mikä tällainen petosten vastainen strategia olisi onko meillä tietty strategia kautta kaikkien jäsenvaltioiden vai olisiko se sitten sellainen, joka katsotaan olevan asianmukainen strategia? Tämä varmasti pitäisi yksityiskohtaisemmin selkeyttää. Sitten artiklassa 11 tarkistus, joka vaataisi ESMAN ja kansallisten viranomaisten varmistavan tiedon välityskanavia niin, että voidaan estää sisä, näitä markkinoiden väärinkäytöksiä. Tämä on ihan järkevää. Joskushan käy niin, että sisäpiiri-ihmiset ovat haluttomia informoimaan kollegoita, koska eivät ole varmoja, voidaanko tämä toteuttaa nimettömästi ja saavatko he suojelua. Eli pitää olla sellainen kanava, joka mahdollistaa eh, ilmiantajien suojan niin, että he voivat luottavaisin mielin tehdä ilmiantonsa. Ja sitten 32 tarkistus. Varmasti ensin käsitellään sääntelyä ja sitten direktiivin näkemykset myöhemmin. Sopisiko tällainen muotoilu? Kiitos ja nyt mielelläni kuuntelen kollegoiden näkemyksiä. Kiitoksia. Ehkä voimme hiukan ottaa hiukan aikaa budjettikysymystä, koska seuraa tätä ensin Sirpa varjostelijana. Very much. I try to be very, uh, Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti ja ytimekkäästi. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää hänen erittäin rakentavasta yhteistyöhengestään ja hyvästä työstä, jota hän on tehnyt jo tähänkin mennessä. Yleisenä kommenttina toteaisin, että vaikuttaa siltä, että kaiken kattava kompromissi kyllä on muodostumassa ainakin tärkeimmistä asioista. Soveltamisalasta ensin. Meidän kannaltamme tärkeä seikka on se, että Kaikilla tasoilla ja kaikilla sektoreilla täytyy olla tasapuoliset mahdollisuudet ja säännöt sisäpiirikaupoista. Esittelijä puhuikin hyvin tyhjentävästi. Relevantti tieto täytyy toimittaa, koska me tiedämme, kuinka vaikea on määritellä näitä tapauksia ja tunnistaa niitä, mikäli tietoa käytetään väärin. Käytännössä katson, että tässä suhteessa ja muidenkin asioiden kohdalla, kun tarkastellaan minkälainen käyttäytyminen tai toiminta on hyväksyttävää, sellaiset tiedot ja toimit, jotka ovat hyväksyttäviä, varmistavat oikeudellisen varmuuden myöskin toimijoiden kannalta, mutta ei päinvastoin. Se, että määriteltäisiin sellaisia käyttäytymismalleja, jotka eivät ole hyväksyttäviä – ja tämä sama logiikka pätee muihinkin kommentteihin. Mitä tulee algoritmikauppaan ja huippunopean kauppaan, tätä on käsitelty varjoesittelijöiden kesken hyvinkin pitkän ja hartaasti. Tiedämme, että hyvin paljon väärinkäytöksiä tapahtuu ja tämä on vaikea ongelma ratkaistavaksi. Meidän ja minun kantani on, että Tällaiset rakentavat ovat hyvä relevantti tapa ratkaista ongelma. Täytyy tietenkin varmistaa, että teknologia on neutraalia sinänsä. Mitä markkinoiden manipuloituun puolestaan tulee, kiitoksia tätä koskevista kommenteista. Mekin katsomme, että me tarvitsemme laajan soveltamisalan, mutta mikäli on legitiimejä syitä, perusteltuja syitä markkinoiden manipulointiin, joissakin jäsenvaltioissa hyväksytään tietyn tyyppisiä toimia, esimerkiksi Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa, joten oikeudesta varmuutta tarvitaan myöskin tässä suhteessa. Markkinoiden manipulointiyritykset, nekin täytyy ottaa mukaan. Ja sitten pk-yritysten että Uskoakseni nyt ollaan menossa sellaiseen suuntaan, että voidaan kyllä löytää kompromissi. PK-yritykset eivät halua, että niitä pidetään toisen luokan yrityksen tai kansalaisena, joilla on huonompi sääntely. Ja siksi niistä tulee vähemmän kiinnostavia sijoittajien kannalta. Ja butiikki-tyyppisistä yrityksistä totesin, että en halusi luoda tällaisia kynnyksiä, jotka mahdollistaisivat sen, että tätä konseptia voidaan käyttää väärin hyväksi. Johtajista toteaisin seuraavaa tämä kaupankäyntiikkuna, yhden viikon mittainen, on kohtuullisen hyvä ehdotus minun mielestäni. Huomauttaisin vain, että joka tapauksessa johtajilla enemmänkin kuin johtokunnan jäsenillä on enemmän tässä sisäpiirin tietoa heidän toimiensa luonteen vuoksi, joten ei tämä nyt täysin ratkaise koko tätä ongelmatiikkaa, eikä johtajilta täysin pitäisi evätä mahdollisuutta ostaa omia osakkeitaan, koska tämä on tärkeä tapa kannustaa johtajia. Sitten kynnys, onko se nolla vai 2000. Ei tämä ole sinänsä painava tapaus, koska, painava kysymys, koska miltei aina mennään tämän 2000 yli joka tapauksessa. Kyse on vain siitä, minkälaista byrokratiaa me katsomme tai pidämme soveliaana. Järkevä sijoittaja, kohtuusijoittaja, nähdäkseni tässäkin ajatukset menevät oikeaan suuntaan ja siitä toimitaan vihjeiden perusteella, tämäkin täytyy hoitaa kuntoon. Muutoin markkinavalvonnasta vielä. Vastuuviranomaiset olisivat pääsinen listauksen tai luettelon pitäjä, koska pääsy on silloin varmempi ja tieto on enemmän ja silloin toimitaan myöskin lähempänä itse yrityksiä ja toimijoita. Tai oletetaan ainakin, että silloin on helpompi saada tietoa ja tieto tulee nopeammin perille markkinoiden ja likviditeetinkin osalta. Tämä on järkeilynä tämän asian takana, mutta muuten me voimme keskustella muista asioista vielä varjoesittelyjen kokouksessa. Kiitos. Klintz. Kiitoksia. Wolf Klintz. Äh, ich glaube... Kiitoksia. Uskon, että tämän asian merkitystä ei voi liikaa painottaa. Oikeusjuttu New Yorkissa osoitti viime viikolla, kuinka vakavasti Amerikan kansalaiset ottavat sisäpiirin kaupat tai ylipäänsä sen, että sisäpiirin tietoa toimitetaan eteenpäin. Emme tarvitse pelkästään oikeudesta varmuutta, vaan täytyy myöskin katsoa, että täytäntöpano toteutuu sellaisella tavalla, että eurooppalainen kilpailukyky säilyy ja Eurooppa on houkutteleva jatkossakin muiden kannalta. mikäli Amerikassa sääntöjä on ja niistä pidetään tiukasti kiinni ja sitten katsotaan, että Euroopassa on leväperäisempiä, niin ei tämä käy päinsä. Koko joku kysymyksiä on vielä avoinna. Ja minulla oli niistä kaikista välttämättä samaa mieltä. Ensinnäkin direktiivi vuodelta 2003. Sitäkin pitäisi vielä syynätä, koska alkuperäinen sisäpiirikauppojen määritelmä, joka sieltä löytyy, nyt siteran, johtaa siihen, että sisäpiirin tiedon pääsy tai saanti, se on kyse toisesta yrityksestä tai julkisesta ostotarjouksesta tai tarkoituksesta ottaa yritys haltuunsa, pitäisi sinänsä katsoa selväksi, että se ei sisäpiirin kauppa luonteeltaan. Tää, mutta nykyis, nyt esillä olevassa mietinnössä tätä tapausta ei tarkalleen otettu esiin. Nyt pitää pohtia, pitääkö vuoden 2003 direktiividenkin kutinsa vai onko se nyt uudessa muodostama asia? Sitten OTF-kysymyksestä. Mifidin yhteydessä tästä puhuttiin riittävästi sisäpiirilistauksista sitten. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Emme tarvitse tähän mitään poikkeuksia. Tämä pitäisi kaikki ottaa mukaan huolimatta siitä, miten suuresta toimijasta on kyse. Pienestä, keskikokoisesta vaikka suuresta. Meidän kuitenkin samalla varmistaa, että kustannukset, jotka koituvat yrityksille, pysyvät kohtuullisina. Tässä tarvitaan yhtenäiset ja mahdollisesti harmonisoidut säännöt myöskin luetteloista, listauksista. Sisäpiirin tieto ja sen määrittely. Tässä suhteessa neuvosto halusi poistaa tämän artiklan ei siksi, että se oli tarpeeton, vaan neuvosto katsoi, että tätä täytyy nyt uudelleen muokata – aivan uuteen uskoon, ja tämä on, pitää paikkansa. Meidän täytyy pohtia, pitäisikö nyt pyrkiä kolmikantaneuvotteluissa saamaan, saada aikaan edistystä tästä määritelmän osalta niin, että mitään väärinkäsityksiä ei synny. Sitten suorat kaupat. Arlene siterasi tässä tätä bagatellin rajaa mikä on pikkuitu, mikä ei, 20 000. Tämän kanssa voimme elää. Mutta siis sitten kun tämä 20 000 ylittyy, pitääkö silloin ilmoittaa välittömästi, että joku on tehnyt yli 20 000 kaupat ja sitten uudelleen kun tekee kaupat, niin pitääkö sitä ilmoittaa taas? Niin, että asioita ei hoideta tiskin alta, vaan avoimesti. Mikäli tämän jälkeen tekee 500 euron kaupat, pitääkö tässä sitten ilmoittaa sitten? Sirpa Pietikäinen, minä ymmärrän kyllä, kun lähtökohdaksi halutaan tämän valvontajärjestelmän osalta tämä IPO-järjestelmä. Tämä on täysin looginen argumentti. Mutta milloin markkinat ovat likvidit? milloin eivät? Siinäpä kysymys. Mikäli markkinat eivät ole likvidit, silloin suurin osa yrityksistä toimii Lontoossa, Lontoosta käsin tai Pariisissa, Frankfurtissa tai muualla, mutta lähinnä Lontoossa ja pienempien markkinapaikkojen kannalta. Esimerkiksi Itä-Euroopan uusia markkinoita tai Skandinaviassa. tästä, syn, tästä syntyisi haittaa. Sitten ilmianto kysymys ilmianteen kysymys. Olin hieman epäröivä tämän suhteen. En oikeastaan haluaisi, että nyt laaditaan sääntöjä tällaisen ilmiantokulttuurin tai yritysten sisäisen vakoilun edistämiseksi. Joissakin tapauksissa tämä voisi toimia hyvinkin, mutta minä suhtautuisin sitä varovaisesti. Sitten tällaiset hallinnolliset rangaistukset, tietystikin niitä pitäisi korottaa, mutta 10 prosenttia jopa vuosi liikevaihdosta on, ovat jotkut ehdottaneet, että tämä johtaisi siihen, että jotkut yritykset menisivät nurin saman tien tällaisesta 10 prosenttia liikevaihdosta katoaisi, tai tuotosta. Minun mielestäni tämä menee liian pitkälle. Mutta meidän täytyy puhua tästä ja meidän täytyy ratkaista tämä kysymys. Se on päivän selvää. Espanja, Espanja ja kansallisten valvontaviranomaisten välinen yhteistyö, paperimarkkina, aromarkkina, viranomaisen ja kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö, tietystikin sekin täytyy parantaa. Olen elämäni aikana ollut jos jonkinmoisen yrityksen johtajana. En minä oikeastaan ymmärrä, miksi tämä olisi niin ongelmallinen kysymys. Tietystikin maiden välillä on eroja säännöksissä ja joissakin maissa täys, täytyy ensin olla tämmöinen viran ilmoitus tällaisista kaupoista ennen kuin kaupat voi tehdä. No, no tämä on suhteellisen pieni asia kuitenkin minun nähdäkseni. Uh, thank you very much, Will. Kiitoksia. Kohta käymme jo laajatulla ajalla. Me emme voi lykätä tätä budjettikeskustelua, koska meillä on äänestykset iltapäivällä. No niin, sitten vihreät vai ECR vai mit, kuka on seuraavaksi? Ehkä vaihtelemme, ehkä Kei voisi jatkaa tästä. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin ehkä aluksi kiittää esittelijää se, että nämä kaksi asiaa on onnettu yhteen, niin se on jo iso tehtävä, mutta että on todellakin saanut aikaan näitä ajatuksia ja hänen omia tarkistuksiaan tähän mietintöön, se on todella mielenkiintoista kehitystä. Ehkä keskityn pienen määrään kysymyksiä. Ja tavallaan vahvistan sitä käsitettä, yritetty markkinaväärinkäytös on yhtä paha asia kuin onnistunut markkinaväärinkäytös. Yritys on siellä, on sitten onnistunut tai ei. Mitä tahansa, mitä pystymme tekemään, kun haluamme vahvistaa tätä, on tärkeää. Ja varmasti monet kollegat, tai monet kollegat ovat myös tähän tarttuneet, ja minäkin tukisin sitä, että meidän pitäisi yrittää ottaa mukaan nämä yritetyt markkinaväärinkäytökset. Mitä tulee sisäpiiritietoon, ehkä minä olen ainoita, jotka olen työstän tällaista kiinalainen muuripolitiikkaa ja se on varsin raskas toiminta, niin se pitäisi ollakin kaikilla tasoilla, kaikille yrityksille, mutta mielestäni meidän pitää tehdä ero, mikä on todellista relevanttia sisäpiiritietoa, joka vaatii varsin syvällisen, vahvan Chinese Wall-suojan. Nämä esteet ehkä hiukan menevät liian pitkälle ja estävät sitten investoijia toimimasta sääntöjen mukaista ryhtymästä kunnolliseen yrittäjätutkimukseen, jota pitää löytää oikea balanssi tässä, mutta kyllä tiedetään varsin hyvin, mitä vaaditaan, että pysytään tämän kiinalaisen muurin ulkopuolella. Olen hiukan utelias tästä osuudesta, joka liittyy 4a-artiklaan hyväksytyt markkinakäytännöt, kun ajatellaan sisämarkkinoita EU-ssa, niin haluaisin oikeastaan ajatella niin, että nyt olemme alkamassa äh, po- poistaa tämänhetkisiä markkinakäytäntöjä ja silloin kohti yhtenäisiä sääntöjä ja käytäntöjä, ainakin yhtenäisiä periaatteita, joten haluaisin oikeastaan ottaa selvää, mistä taustoista ihmiset tulevat ja minkälaisia kansallisia poikkeuslupia on otettu otettu mukaan hetkisen hyväksyttyihin markkinakäytäntöihin, jotka ovat mukana tässä tekstissä. Sitten mar- markkinat ylittävä valvonta. Tämä on todellinen ongelma mielestäni. Olen lukenut tämän tekstin erittäin huolella, huolis, huolellisesti. Pidän parempana Alinin alkuperäistä ehdotusta, kun kolmannet osapuolet ovat mukana tässä markkinat ylittävässä valvonnassa niin olisin varovainen, että jos on yksi paikka, joka on vastuussa rajoiteltavasta valvonnasta, on todellinen kysymys, joka liittyy siihen, missä likviditeetti löytyy. Monissa tapauksissa kyse ei ole enää kansallisesta pörssistä, vaan kaupapaikat, kuten uusi MTF-malsi. En usko, että MIFIDissä voimme tehdä eroa kaupapaikoista. Jos me toteamme, että likviditeetti löytyy, niin silloin pitää todeta, missä se todellakin on, on kyse sitten MTFstä tai muusta, joten olen hiukan huolissani, niin emme voi eroa tehdä MIFIDissä me voi antaa yhdelle tämän tyyppistä kauppapaikoista enemmän etuja kuin muille. Olen pidän parempana oikeastaan Aalinin alkuperäistä tekstiä. Eurooppalainen malli ja MIFID on varsin erilainen kuin siis systeemi USAssa. USAhan antaa primäärimarkkinoille rajat ylittävän valvontavaatimuksen, mutta heidän lainsäädännössään tämä myös on, tähän liittyy isoja kysymyksiä, eikä meidän pitäisi siirtää USA-mallia tänne Eurooppaan, koska kerran MIFID on varsin hyvä lähtökohta ja hyvä pohja tälle tälle työlle. Ymmärrän kyllä, mitä Alin pyrkii PK, sanomaan pk ja näitä sisäpiirilistat ovat tärkeitä. Me olemme yrittäneet ottaa käyttöön sen äh, seikan, että kun tehdään lista säännöllisesti näistä henkilöistä, että tämä luo byrokratiaa. Ei se tarkoita, että nämä pitää pitää. Kuitenkin he pitäisi nämä rekisterit pitää jo omaksi puolustuksekseen. Ehkä haluatkin näin tehdä. Olen tyytyväinen, että esittelijä löytää keinoja, miten voimme saada PK-markkinat toimimaan. Ja jos me todellakin varmistamme, että PK-kasvumarkkinakategoria MIFIDissä ja siinä, miten teemme yhteistyötä esittelijän kanssa edelleen tässä asiassa, niin tätä kautta ehkä voisimme seurata jotakin muita ehdotuksia parhaimmista käytännöistä, joita saadaan muualta maailmasta. Esimerkiksi Singaporen markkinat tarkastelevat, tuovat kauppapaikat tukea pörssiyrityksille ja kasvumarkkinoille, niin niitä varmistetaan sääntöjen toimivuus väärinkäytöstä torjunnassa. On monia keinoja, tässä, joita pitäisi tutkia ja me varmasti kaikki haluamme saada PK-yritysten kasvumarkkinoissa toimivat markkinat Euroopalle ja näin saadaan sitä kaivattua kasvua. Minä olen varsin tyytyväinen suureen osaan tässä, tästä mietinnöstä ja erityisesti myös voin tukea esittelijän kommentteja varsin pitkälti, joten odotan tätä kompromissitekstiä, joka on tässä sitten tulossa tulevina viikkoina. Kiitos. Kiitos. Haluaisin vain neuvoa niille, jotka tulivat seuraavaa asiaa varten, olemme nyt aika paljon jäljessä aikataulussa. Teemme parhaamme kuitenkin. Sven, ole hyvä sinun vuorosi. Thanks, Chair. Um, first... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos esittelijälle hänen lähestymistavastaan koko aiheeseen sisällön kannalta ja myös prosessin näkökulmasta. Haluaisin korostaa tiettyjä ydinkysymyksiä meidän kannaltamme. Artiklassa 10a on yleismääräykset äh, väärinkäytöksistä tarjouskirjassa. Ja sitten olisi tämä osuus yhden suhde 10 ja sitten ehdoton katto 50 suhde yhteen. Tuemme periaatetta siitä, että pitäisi olla turvallinen ilmianto, mahdollisuus ja kansalliset viranomaiset voisivat tarjota tällaisen. Artiklassa 11.2a uusi esittelijältä tällainen on. Vastauksena Wolf Klinsin kommenttiin, ikävä kyllä hän ei ole paikalla, mutta usein ilmiantajat on ainoa tapa korostaa ongelmia yrityksissä – Eli heidän turvaamisensa on oleellisen tärkeää, jotta markkinoiden väärinkäyttö voidaan kattaa. Näin ollen parlamentin on oltava tiukkana tässä asiassa. Artiklassa 11, 2, B, uusi. Kannatamme sitä, että olisi helpompaa havaita tällaiset toimet. Tässä kannatamme esittelijää. 12a, alakohta 2 ja siellä kohta kohdat 5 ja 2 ehdotamme selkeytystä menettelyyn silloin, kun hyväksytään eh, viivytettyjä julkistamisia. Ja sitten artikla 144 a uusi. Tässä on viikon kaupankäyntiikkuna sen jälkeen, kun vuosikertomus tai kvartaalikertomukset on julkistettu. Ja tämä, tällä pyritään estämään sisäpiirikauppoja. Lisäksi kaupankieltokiellot, artikla 26, F ja H-kohdat, mahdolliset sanktiot ja tilapäiset tai pysyvät kiellot. Täällä olisi automaattinen kahden vuoden kielto silloin, kun on markkinoita väärinkäytetty tai sisäpiiritietoa käytetty. Tai sitten olisi pysyvä kielto silloin, kun tulee toinen eh, sanktio, sanktiolle eh, altistettu rangaistus samasta aiheesta. Vahvistettaisiin sanktioiden painavuutta, pelotevoimaa. No sitten kollegoiden tarkistuksista olisi vielä muutama kommentti. Olle Schmidt on poistanut viittauksen käytökseen, markkinoiden väärinkäyttöön ja haluaisi pitäytyä transaktiokäsitteessä. Me tuemme laajempaa käsitettä siitä, että käytös kattaisi laajemman kirjon. Ja se on myös vaikeaa käytännössä täytäntöönpanna. Ja sitten Peresin, Pietikäisin ja Gosesin tarkistus, jonka pyrkimys on selkeyttää hyväksyttyjä markkinakäytäntöjä, niiden määrittelyä kansallisesti. Tässä voitaisiin päästä harmonisoinnin lisääntymiseen. Niin ikään jäsenten tarkistukset ovat tervetulleet, joilla pyritään varmistamaan, että että tiedotusvälineet edustajat, lehtimiehet eivät altistu MAR-kohtelulle. Sitten ei voi olla niin, että jos syytetään sisäpiiri toiminnasta, niin vain tällaisten tietojen kumoaminen riittäisi. Esittelijän tarkistus 229 on tervetullut. Se tarkoittaa sitä, että epäonnistunut yritysmarkkinoiden mani väärinkäyttöön olisi edelleenkin asetuksen rikkomus. Sitten Case Swinburnin artikla 34a uusi, jolla olisi ESMAN neuvoantava komitea rahoitusmarkkinoilta – sillä olisi tehtävänä lainsäädännön päivittäminen, huom- se tilanteen huomioiminen, mitä teknologisessa edistyksessä tapahtuu. Tämä on hyvä ajatus. Kiitoksia, kiitoksia Marisa Matias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin tyhjentävästä analyysistä niiden vaihtoehtojen osalta, joiden välillä voimme tehdä valintoja. Tiedämme, että kyse on erittäin vaativasta lainsäädännöstä, kyse on erittäin pikkutarkasta työstä ja tarkoista määritelmistä. Ilman kunnollisia määritelmiä emme voi löytää johdonmukaista järkevää tapaa edetä. Siksi olemme tehneet joitakin tarkistuksia. Muutama kommentti tähän yhteyteen. Mikäli haluamme selkeyttää määritelmiin, Meidän täytyy tarkastella käytänteitä, joita pidämme hyväksyttävinä. Tämä on yksi tämän keskustelun rakentavimpia elementtejä. Lainsäädännön täytyy olla soveltamisalaltaan riittävän laaja ja sen täytyy kattaa markkinoita ja tuotteita ja erityyppisiä transaktioita. Joten olen samaa mieltä siitä, että markkinoin markkinoiden manipulointiyrityskin täytyy ottaa mukaan, niin kuin esittelijä totesi. Mikäli puhutaan vain markkinamanipuloinnista, mutta ei mark- manipulointipyrkimyksistä tai yrityksistä, niin tämä ei riitä. Itse asiassa olen hyvinkin huolissani erästä seikasta. Täällä on tehty jotakin tarkistuksia, joita me emme tue. Tässä pyritään, joissakin tarkistuksissa pyritään nimittäin lisäämään poikkeuksien määrää. Tähän alaan kohdistuu jo nyt paljon lainsäädäntöä, mutta vaikuttaa siltä, että lainsäädäntö on niin kuin sveitsiläinen juusto. Se on täynnä reikiä. Meidän täytyy pyrkiä välttymään siltä, että poikkeukset ja opt-outit vain lisääntyvät. Lisäksi täytyy ottaa huomioon pk-yritysten tarpeet, koska pienen luonteensa vuoksi tämä ei tarkoita sitä, että ne ovat hyvällisempiä kuitenkaan. Ne täytyy ottaa huomioon siksi tässä lainsäädännössä. Kysymys kuuluu, voidaanko niiltä vaatia kaikkea sitä, mitä suuremmilta yrityksiltä pieniinkin kohdistuu jo hyvin paljon vaatimuksia. Kuten sanottua, lainsäädäntöä on jo hyvinkin paljon lainsääntelyä, joka säätelee markkinoita, mutta siinä on todellakin niin paljon reikiä, aukkoja, että Mikäli vain lisäämme poikkeuksia ja porsaanreikiä, niin tämä ei millään tavalla ole tilanteen kannalta hyödyllistä. Mitä tuli sitten OTC-kauppaan? Sen osalta toteaisin, että markkinapaikka säätelystä jo puhuttiin en usko, että nyt tarvitaan koko ajan uusia markkinapaikkoja ja foorumeita ja niitä koskevaa sääntelyä, koska lainsäädäntöä on jo kovin paljon. Tälläkin hetkellä tietystikin rahoitusyritykset aina onnistut löytämään porsanreikiä lainsäädännöstä. Kuitenkin meidän täytyy nyt välttyä siltä, että lainsäädäntöä syntyy vain lisää jatkuvasti kuin sieniä sateella. En usko, että meidän pitäisi helpottaa huijareiden ja sääntöjen kiertäjien elämää entisestäänkin. Nyt täytyy pohtia myös sitä, onko tietyn tyyppisellä kaupalla hyödyllinen tai myönteinen vaikutus markkinoille vai onko jollakin toimilla kielteistä vaikutusta ja esimerkiksi elintarvikkeilla käytävä kauppa, mitä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia seuraamuksia sillä on. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Mikäli haluamme, että lainsäädäntö toimii, lainsäätäjillä täytyy olla hallussaan kaikki se mahdollinen tieto, jota tarvitaan tätä varten. Tiedot täytyy siis julkistaa. Aiemmin erään lainsäädäntöaloitteen yhteydessä päädyttiin siihen, että lainsäätäjä joutuu tilanteeseen, jossa sillä on riittävästi tietoa päätösten tueksi. Me tarvitsemme tärkeää, merkittävää, relevanttia tietoa. Muuten markkinalta hyötyvät tilanteesta ja porsaanreijistä, joita lainsäädäntöön jää. Mikäli porsaanreikiä jää, niitä taatusti myöskin käytetään hyväksi. Lainsäätäjän täytyy olla tässä vahvoilla. Lainsäätäjä tarvitsee tärkeän tiedon esimerkiksi näitä tarjouskirjatiedot esimerkiksi. On parempi, että lainsäätäjillä on enemmän tietoa kuin tarpeellista, pikemminkin kuin vähemmän tietoa kuin on tarpeellista. Tämä on mielestäni tarpeellista. Yksityiskohtaisemmin kerron tästä vielä varjoesittelijän kokouksessa, koska aika on kovin vähän. Uh, Hyvä, kiitoksia kovasti. Sitten otankin itseni pois puhujalistalta, kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Sitten siirrytään Aalinin, joka vielä loppuun tämän asetuksen käsittelyn ja ehkä kertoo vielä tästä direktiivistä. Ja meidän täytyy kyllä varmasti hiukan lyhentää tätä keskustelua, koska nyt ollaan siirtymässä budjettiin. Ja mm, me joka tapauksessa joudumme palaamaan näihin tarkistuksiin myöhemmin, joten Alin, ole hyvä. I'm not going to spend too much time responding. Käytän nyt paljon tähän, vaan keskustelen sitten varjoesittelyiden kanssa ja löydämme joitakin kompromisseja joistakin asioista ja kiittäisin kollegoja myönteisistä kommenteista. Ehkä sen verran herra Kiikoltilta sanoisin, että ajatus siitä, että perustettaisiin ESMAn sisäinen ryhmä oli oikeastaan minun e- ehdotukseni, eikä Kanfääni ja Rova Svinpo tähän vielä lisäsin, mutta pitäisi puolustaa myös omaa ryhmänsä. Uudenlaista yhteistyötä, jota olemme tässä oppineet. On niin, kaikki ollaan samalla linjalla näissä kysymyksissä. Mielestäni se on hyvä tapa tästä eteenpäin. Niin halusin olla menemättä nyt yksityiskohtiin, koska minulle tuli selväksi, missä oli ongelmakohtia, missä vielä tarvitaan lisätyötä. Ja ehkä koska meillä ei ole nyt aikaa ja olemme todellakin jäljessä ajasta. Ja minä joudun tässä tapaamaan ihan kohta sudanilaisia vieraita avoimuusdirektiivin tiimolta, enkä halua heitä keskustelemaan omasta mietinnöstäni niin ilman, että olen itse paikalla. En usko, että voimme nyt kunnolla keskustella direktiivistä koskien rikollisoikeudellisia sanktioita, koska mehän hiljattain sovimme live-valiokunnan kanssa asiasta, joten meidän pitää vielä siis avata aikarajaa tarkistuksia, jota voidaan sitten uudestaan esittää, koska nyt meillä on sopimus siitä, että me olemme vastuussa pelkästään kaksi artiklasta koskien määritelmiä ja kaikki muut tekijät tästä jaetaan Liben kanssa, joten mielestäni tämä todellakin vaatii sitä, että meillä on erillinen yksityiskohtainen kanta näistä kysymyksistä eikä tässä sitten nopeasti viidessä kuudessa minuutissa käsitellä asiaa, joka mielestäni kyllä ansaitsee enemmän huomiota. Jos vain voisi sanoa sen verran Sharon, että jos lopetamme tämän keskustelun nyt tähän, niin minä pidän varjoesittelyiden kokouden, kokouksen kollegoiden kanssa ja voimme sitten edetä kompromisseen laatimisessa. Sitten puhumme herra Ferberin kanssa jostakin asioista, jotka liittyvät MIFIDiin ja sitten toivottavasti voimme äänestää hyvistä ehdotuksista, jotka saavat taakseen myös vahvan tuen. Kiitos. I can see that... Näinkin, että Libe-valiokunnan esittelijä haluaa puhua, mutta nyt olemmekin lykänneet keskustelun tästä direktiivistä. Annan teille kuitenkin puheenvuoron ihan vain minuutiksi, koska teillä on selvästikin saa kommentti. Thank you, dear chair. Now my question... Kiitos puheenjohtaja. Kysymys oli käytäntöön liittyvä. Mielelläni käyn keskustelua myös täällä valiokunnassa, mutta kysymykseni kuuluu, että jos aikataulu nyt avataan uudelleen, niin voitteko antaa lisätietoja tästä aikataulutuksesta? Meillähän oli hyvin tiukka aikataulu libeessä nykyisen aikataulutuksen takia. Kenties mekin saisimme tässä lisäaikaa. I, I was coming to the matter of the timetable. Olin juuri tulossa tähän aikatauluun. Minun nähdäkseni me etenemme MIFIDissä aika reippaasti yhdessä asetuksen kanssa ja sehän onkin välttämätöntä, joten aikataulu asetuksesta on sama kuin Mifidinkin kohdalla, siis pyrimme äänestämään heinäkuussa. Ja sitten syyskuussa mennään täysistuntoon. Me kierrätämme uuden tarkistusten aikarajan, kun olemme käyneet läpi kaikkien aikataulut ja muut sitoumukset niin, että tämä sopii tähän markkinaväärinkäytösaikatauluun. Me kerromme tietysti kaikille asianosaisille miet- äh, valiokunnille ja pitää tarkastella myös heidän aikarajojaan, kun nämä aikarajat määritellään. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitän, että olette olleet näin ymmärtäväisiä, erityisesti ne, jotka olivat odottaneet puhu, puhumista kohdasta 10, aiheena Euroopan unionin yleinen talousarvio vuodeksi 2013 kaikki pääluokat. Ja sitten saa puheenvuoron uskoakseni tulkit ovat tässä sanoneet, että voimme saada y- 10 minuuttia lisää aikaa, jos tarvetta on. Ashley. Thank you, Chairman. Uh, can I... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää sihteeristöä ja omia avustajani tämän lausunnon laatimisen yhteydessä heidän antamastaan avusta. Nyt on tarkoitus tehdä tarkistuksia Ekon valiokunnan budjettikohtiin. Me olemme tässä pitäneet lähinnä neuvoston lukuihin. Meillä on suurin piirtein viikko valmistella asiaa, koska 24 heinäkuuta on aikarajaneuvosto antamat lukunsa vasta viikkoa aikaisemmin. Tällä hetkellä kansalliset hallitukset kautta EUn ovat vaikeuksia, kun ne yrittävät pitää yllä markkinoittamusta ja tasapainottaa budjettejaan. Ei minun tarvitse kertoa teille, että markkinaluottamuksen romahtaminen ja hallitusten finanssipoliittinen tilanne ovat johtaneet katastrofaaliseen tilanteeseen. Lainan kustannukset ovat lisääntyneet, veroja täytyy korottaa tai sitten leikata menoa tai sekä että. Ja tämä on kaikki haitaksi kansalaiselle. Kaksi vuotta sitten kymmenvuotiset espanjalaiset jo obligaatiot olivat alle 4 prosentin luokkaa, nyt on menty yli 7 prosentin korkoihin. Harvoin käytän sanaa solidaarisuus, mutta solidaarisuus on juuri se, mitä nyt tarvitaan näissä budjettineuvotteluissa. Parlamentin pitäisi osoittaa solidaarisuutta veronmaksajaa kohtaan. Meidän täytyy tarkastella tässä neuvostoa kumppanina, ei niinkään vastustajana. Jäsenvaltiot leikkaavat tarpeettomia menoja, niin meidänkin täytyy tehdä. Jäsenvaltiot priorisoivat menojaan siten, että priorisoidaan kasvua, niin meidänkin täytyy tehdä. Jotkut täällä ovat todenneet, että Euroopan unionin talousarvio on vain lainausmerkeissä 140 miljardia euroa, yksi prosentti suurin piirtein EUn BKTLstä. Ja oikein huomauttavat, että mikäli Euroopan unionin talousarviota leikataan, ei tämä ratkaise budjettikriisiä, eikä tämä auta merkittävällä tavalla jäsenvaltiota. He ovat aivan oikeassa. Mutta niin ikään 7 prosentin kasvu EUn talousarviossa ei myöskään ole hyödyllistä unionin taloudelle. Pikemminkin, pitäisi, pikemminkin tämä johtaa siihen, että EU ja komissio näyttävät naurettavilta kansalaisten silmissä. Vaalipiirin ihmiset kysyvät, miksi me saarnaamme säästötoimista, tasapainoisista budjeteista ja finanssipoliittisista kurinaisuudesta, mutta kuitenkin sitten komissio, komissiota tämä, ei, tämä sama ei päde. Siksi lausunnossa vaaditaan tasapainoista budjettia Ekon valiokunnan nimissä. Meillä on tässä vain, vain vähän vaikutusvaltaa, mutta meidän täytyy löytää sellaiset leikkaukset, jotka mahdollistavat esimerkiksi ESAS-aloitteen budjetin kasvattamisen. Budjettivaliokunnan kollegoiden ja neuvoston kanssa meidän täytyy keskustella näistä budjettikohdista ja saada aikaan sellainen mietintö, joka vaatii Ekon valiokunnan alaisuuteen kuuluvien budjettikohtien jäädyttämistä. Olen Omnibus 2 ja sekä CRE 3 osalta varjoesittelijä. Kaikissa tätä, näissä koskevissa ehdotuksissa vaaditaan sitä, että ESAS tekee uusia tehtäviä, ottaa kontrollin uusia tehtäviä. Siksi sen budjettia pitäisi painottaa enemmän kuin muita talousvaliokuntamme alaisuuteen koskevia budjettikohtia. Joka kerta kun ESAS tai joku muu eurooppalainen virasto saa lisää tehtäviä, me lainsäätäjänä Toivottavasti me tietoisia sitä kustannuksista, joita koituu noista uusista tehtävistä. Mikäli haluamme toimia vastuuntuntoisella tavalla, meidän täytyy olla tietoisia kustannusseuraamuksista, joita ehdotuksistamme aiheutuu. Esasia täytyy arvioida puolettomasti, Tässä täytyy olla puoleton ja objektiivinen toimissaan. Nykyinen malli ei toimi henkilöstö- ja että täytyy hyväksyä sekä markkinapääosastolla että budjettipääosastolla. Siksi meidän täytyy tarkastaa erilaisia rahoitusmalleja, esimerkiksi teollisuuden mahdollisuus rahoittaa viraston toimintaa. Silloin virasto tulisi riippumattomampi komissiosta, ja tämä vähentäisi myöskin veronmaksajille koituvaa taakkaa. Siksi kunnes tämä rahoitusmalli on muuttunut, meidän täytyy pitää kiinni nykyisestä mallista jotta voisimme saada maksettua niistä ylimääräisistä toimista, joita on tälle virastolle sysätty. Ehdottaisin virastolle lisää rahaa. Ehdotan seuraavia budjettikohtia. Ensinnäkin 01, 02, 04, Prince budjettikohta. Tiedotus talous- ja rahaliitosta mukaan luottuna eurokomissio ehdottaa 5 miljoonan euron budjettia ensi vuodelle, vaikkakin maksut ovat pelkästään 4 miljoonan tasoa viime vuodelta. 010302 mikrotalousapu maksut tuossa budjettikohdassa on, ovat 79 miljoonaa vuonna 2012 komissio ehdottaa 100 miljoonaa ensi vuodelle. 14.01 budjettikohta tulli ja muu toiminta Monet veropolitiikkaan liittyvät asiat ovat sellaisia, joihin jäsenvaltiot käyttävät veto-oikeuttaan. Pidän hyvänä kaikkia rakentavia ajatuksia, joita kollegoilla saattaisi olla sen osalta, mitä meidän pitäisi priorisoida. Ilomielin pistäisin lisää rahaa meidän prioriteetteihin, mikäli jäsenval- jäsenet ovat vastuuntuntoisia ja samanaikaisesti ehdotat leikkauksia jostakin muualta. Kun Ekon valiokunnan budjettikohtiin ehdotetaan jäädytystä, ja samalla halutaan lisää rahaa muualle. Tämä voidaan kyllä hoitaa ja kannustan, kannustaisin jäsenen omaksumaan tämän lähestymistavan. Totesin tämä myöskin muiden ryhmien varjoesittelyä, että tämä olisi hyvä ajatus. Kiitoksia Jean-Paul, joka tuli aikaisemmin. Hän on tietysti poistunut. ole si- sinä olet täällä SD-ryhmästä. Jag vill börja med att tacka rapportören för ett utkast till yttrande där han har hittat... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää sitä tästä eh, luonnoksesta. Olette aivan oikeassa, kun puhutte näistä prioriteetista täällä. Mitä tulee asiaan ekonin kannalta katsottuna, on tärkeää, että varmistamme rahoituksen Euroopan valvojaviranomaisille. Minun vaikutelmani on se, että olemme nyt risti, risteys pisteessä, risteyskohdassa, mitä tulee näihin viranomaisiin. Puhutaan siitä, että lisättäisiin jopa 40 prosentilla budjettia, että he voivat tehtävänsä kunnolla suorittaa. Mielestäni tämä on vakava, melkoinen arviointi, mutta tästä tulee varsin hankala tehtävä, jonka annamme näille eh, valvoille. On varsin vaikea kuvitella, että pystyy säilyttämään työn laadun ilman lisäresursseja. Huolimatta tästä komissio ehdottaa minimilisäystä EBAlle, pankkiviranomaiselle, ja puhutaan siitä, että laskettaisiin ESMAN ja eh, vakuus, vakuutus- ja eläkeviranomaisen varoja. On varsin tärkeää seurata tätä komission logiikkaa Olen sitä mieltä, että kun lasketaan, vähennetään resursseja, se heikentää valvojaviranomaisten toimintakykyä. Meidän täytyy aidosti saada järjestys rahoitusmarkkinoille. Ja jos tässä haluamme onnistua, me tarvitsemme vahvemman eikä heikomman eurooppalaisen valvonnan ja valvontaviranomaiset. Esittelijä tässä puhuu siitä, että avattaisiin sellainen rahoitusmalli, jossa rahoitustoimijat antaisivat panoksensa näiden viranomaisten mm, maksun. Minun täytyy kyllä sanoa, että joissakin jäsenvaltioissa tällainen toimii erittäin hyvin. Mielestäni tämä kyllä voisi toimia myös EU-tasolla. Esittelijä on aivan oikeassa näissä pääprioriteettikysymyksissä, mutta mitä tulee yksittäisiin kohtiin, minulla on kyllä muutama kysymysmerkki täällä. No, me olemme varsin rajoittavia budjettityössämme, mutta jos jatkuvasti puhumme budjetin jäädyttämistä, niin tässä kyllä mennään hiukan liian pitkälle. Me puhumme siitä, että pitäisi sovittaa toiminta resursseihin, mutta meidän ei kuitenkaan etukädeltä jo pitäisi sanoa, että pitäisi olla tiukka katto, tietty katto, koska silloin ehkä vakavissamme heikennämme tärkeää toimintaa ja vaarannamme sitä. Itse asiassa kaksi asiaa, joihin tarttuisin. Ensinnäkin, miten komissio sisäisesti käsittelee lisää talouspolitiikan ohjaustoimintaa. ECOFIN pääosastossa on tarpeeksi resursseja hoitaa välttämättä välttämätön valvonta koskien kansallisia talousarvioita. Tämä Tupac-lainsäädäntö tulee voimaan syksyllä ja EU saa yhä suuremman koneiston käsittelemään näitä kysymyksiä. Miten varmistamme, että on tarpeeksi budjettivaroja käytössä kaikkia tätä varten? Komission täytyy yrittää tarkastella sitä, kuinka hallinnolliset menot hoidetaan. Tämä kysymys meidän, meidänkin pitää itsellemme esittää. Sitten toinen alue, jonka ottaisin esille, ovat tilastot. Nyt olemme siirtymässä pitkän aikavälin olemasta toiseen. Täytyy löytää oikea resurssitaso. Euroopassa tilastot ovat yhä tärkeämpiä, kun kehitetään, et, kehit, kun pyritään kehittämään asioita kestävällä tavalla. On tärkeää, tämä on tärkeää ajatellen solidarisuutta veronoma, veronmaksajien kesken. Meidän pitää pystyä varmistamaan se, että me viranomaiset pystyvät hoitamaan tehtävänsä riittävän hyvin, eikä näin välttämättä ole tähän mennessä ollut. Joten minä odotan tässä rakentavaa keskustelua kollegojen kanssa ja tätä tulevien päivien yhdessä tehtyä työtä. Kiitoksia. Kiitos. Alde Alsta Karl Heglund, josta nyt on tällä välin tullut ministeri, joten ehkäpä minun pitää puhua ja näyttää, kuinka tietämätön olen budjettiasioista. Olen tyytyväinen siihen, mitä olet tehnyt. Ja erityisesti se ajatus, että priorisoidaan näitä valvontaviranomaisia, se on hyvä asia. Ja olen myös tyytyväinen siitä, että olet identifioinut mahdollisia kohtia, joissa voimme saavuttaa riittävän, josta saamme riittävän rahoituksen nämä EBA saa, pankkiviranomainen saa enemmän rahaa, koska sillä on isot tehtävät ja se eh, liittyy tähän vakavaraisuusdirektiivin ESMAan pärjää hiukan paremmin kuin muut, koska se jo nyt saa varoja teollisuudeltakin tai sektoriltakin johtuen sen roolista, mitä tulee luottoluokituslaitoskesiin esimerkiksi, kun on ollut yhteydessä sekä pankkiviranomaiseen että rahoitusmarkkinaviranomaisen niin eivät, heiltä puutu niin paljon rahaa kuin tämä täältä vakaus- ja elä, lisäeläkeviranomaista. Heillä on todellisia ongelmia, ei vähiten johtuen jostakin vääristä äh, las, äh, mm, siitä, miten on laskettu henkilöstökustannuksen henkilöstön määrää. Minä olen kirjoittanut varsin pitkän muistion tästä, nyt sitä kyllä lue, mutta uskon kuitenkin, että näyttää siltä, että tässä ähm, Evlev on väär, kärsinyt. Kun katsotaan sitten vaikka palkkabudjettia, niin se on 7890 vuoteen 13 mennessä aika jää, mm, jos se ei ole oikein kovin järkeä, järkevä summa, niin sinä tässä tunnistit, että oli 21 miljoonaa lisää makrotaloudelliselle avulle. Mielestäni jos voimme balansoida sitä tällä tavalla, niin näinhän voitaisiin todella auttaa tätä eläkeviranomaista. Eikä, se, eikä, eikä silloin makrotalouden apuun kärsi niin kovasti. Minäkin olen tietoinen siitä, että pääosto Ekvin on suuren paineen alla johtuen tästä uudesta työmäärästä, jonka se joutuu hoitamaan. Saattaa olla niin, että meidän täytyy myös ehdottaa sellaista, että tarkastelisimme yleisko, yleisempää virastobudjettikohtaa budjettivaliokuntatasolla, ja me olemme jo tämän ottaneet esillekin. Ja ehkä voisimme ottaa mukaan tämän kohdan, koska nämä viranomaiset tulevat vain kasvamaan. Teidän toiminta kasvaa ja me annamme niille varsin huomattavia uusia tehtäviä vielä, emmekä me pysty nipistämään loputtomasti omasta budjetistamme. Ekfinilläkin on suuria tärkeitä velvollisuuksia liittyen talouspolitiikan ohjausjaksoon ja niin edelleen. En nyt jatka tämän enempää. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Sven. There's a whole number of, uh... Tähän liittyy koko joukko asioita. Tietystikin toistaiseksi budjettikeskustelut valikunnassamme ovat pitkälti perustuneet siitä käsitämme niitä asioita, jotka koskevat meidän toimialamme. Tietysti voidaan käydä yleisempää, filosofisempaakin keskustelua Euroopan unionin talousarvion koosta. Ehkä nämä puhet kannattaa esittää kansallisen median edessä, eikä yksittäisten budjettikohtien kohdalla, jotka ovat vähäpätöisiä suhteessa koko talousarvioon. Meillä on suhteellisen pieni osa talousarviosta. Tämä on aivan oikeutettua. Ja todellinen keskustelu budjetin koosta. Tämä, tämä pitäisi keskittyä rakennerahastoihin ja maatalouteen, kuten hyvin tiedätte. Hyvää, järkevää lausuntoa Ekonin kannalta voi pyrkiä muokkaamaan, mutta sitten voidaan keskustella myöskin näistä asioista, joilla on taloudellisia seuraamuksia, mutta samanaikaisesti keskustella myöskin siitä, miksi yhtenäisä valuutta tarvitsee lisää automaattisia vakauttajia ja mikä rooli suuremmalla Euroopan unionin talousarviolla olisi tässä suhteessa. Olen samaa mieltä siitä, että toistaiseksi Euroopan unionin talousarvio ei kovinkaan tehokkaasti näytä tätä roolia aivan liian vähäisessä määrin. Siksi me tarvitsemme järkevää keskustelua myöskin makrotalouden kannalta. Mutta tämä on sitten eri keskustelu. Toivon todellakin, että kun laaditaan yhteinen lausunto valiokunnamme nimissä, palataan takaisin peruskysymysten ääreen, jotka kuuluvat meille, ja vältymme pitkiltä ideologisilta keskusteluilta, joita käytiin esimerkiksi valiokunnassa ja täysistuntoäänestyksen yhteydessä. Ehkä pitäisi kunnioittaa tuota päätöstä, joka silloin tehtiin. Nyt ei kannata aloittaa sama keskustelua uudestaan. Minä olen ehkä hieman liikakin lainsäädännöllisen työn taakan alla. Toivon, että voimme käydä saadaan hieman pelkistetymän muodon tästä raportista mietinnöstä. Olen samaa mieltä siitä, että valvontaviranomaiset tarvitsevat lisää rahaa, koska ne ovat hyvin pieniä verrattuna kansallisiin viranomaisiin. Tämä jo osoittaa, että tämä on hieman kohtuutonta, kun tarkastelemme, mitä tehtävänille sysätään. Olen erittäin pettynyt siihen, että komissio ei vastannut niihin vaatimuksiin, joita esitettiin valvontaviranomaisten osalta. Nämä vaatimukset olivat hyvinkin järkeviä. Virastot eivät pyytäneet suuria lisäyksiä suhteessa siihen delegoitujen säädösten määrään, jonka parissa ne painiskelevat. Komissio vastasi vain siten, että se leikkasi Esman ja Ajopan, Iopan budjettia suhteessa vuoteen 2012, eikä tämä minusta niin ole sellainen suhde, jota olisin toivonut komission suuntaan, koska kaikki, nämä pystytettiin kuitenkin hyvässä yhteistyön hengessä nämä virastot. Olen myöskin havainnut, että perustava ongelma liittyy näiden valvontaviranomaisten rahoitusmalliin. Niin kauan kuin niillä ei ole itsenäistä omaa budjettikohtaansa, komissiolla on aina houkutus leikata näiden talousarvioita. Tämä puhuisi itsenäisen puolueettoman budjettikohdan, oman budjettikohdan puolesta. Entä sitten ulkoiset rahoituslähteet? Esmailla on vähemmän ongelmia, koska se voi periä maksuja luottoluokituslaitosten valvonnasta. Ja niin kauan kuin kyse on maksuista, Tämä on perusteltua toimintaa, mutta meidän täytyy nyt varoa, ettei tehdä samoja virheitä kuin joissakin jäsenvaltioissa on tehty. Teollisuuden täytyy maksaa maksuja, siksi teollisuudella on myöskin oma roolinsa näiden viranomaisten toiminnassa. Meidän täytyy kunnioittaa selkeää periaatetta, jonka mukaan valvonta viranomaisen ja teollisuuden välillä pidetään tietty hajurako. Tiedän Saksasta, että teollisuudella on oma roolinsa valvontaviranomaisissa tuossa maassa. Ja lopuksi sen, että me vastustamme voimakkaasti sitä, että parlamentti ehdottaisi tämän vuoden talousarvioon lisäyksiä kansainväliseen yhteistyöhön verotusalalla. Tämä oli parlamentin saavutus, että ylipäänsä tämä saatiin mukaan ja tästä täytyisi pitää kiinni. Verotuspuolen menojen rajoittamista ei voida millään tavalla perustella siksi, että joskus, jotkut jäsenvaltiot eivät tästä pidä. Tämä on se perusfilosofia, jota EU tulee kehittämään huolimatta siitä, tulevatko jotkut jäsenvaltiot mukaan vai eivät. Tukevatpa ne syömpää integraatiota tällä alalla vai eivät. Eikä tämä ole mikään peruste estää tämän alan kehittymistä ja tarpeellisen yhteistyön kehittämistä myöskin verotusalalla. Ja tämä koskee myös meitä. Remaining interpretation time. Kiitoksia. Sitten Sampo Tero saa tämän loppuajan ja sitten täytyy jatkaa englanniksi. Meillä on vain pari minuuttia jäljellä. Ikävä kyllä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kaksi minuuttia riittää kyllä. Ja kiitos raportoijille erinomaisesta luonnoksesta. Euroopan talouskriisi todellakin jatkuu ja EUn uskottavuudelle on ensisijaista, että yhtä lailla unionin tasolla parlamentin tasolla kuin jokaisen valiokunnan tasolla osoitamme, että kriisi todella huomioidaan myös meidän toiminnassamme, ei pelkästään juhlapuheina, vaan konkreettisina numeroina kulutuksessamme, rahan käytössämme. Näin osoitamme, että me ole irrallaan kansalaisten arkitodellisuudesta. Jäsenmaissa leikkauslistat pitenevät, joten meillä ei ole sen enempää moraalista oikeutta, mutta ei myöskään poliittista pääomaa vaatia korotuksia budjettiimme. Jos vaadimme lisää rahaa, saamme vain huonoa mainetta, mutta tuskin kuitenkaan sitä toivomaamme rahaa. Kannatan siis raportoijan peruslinjaa määrärahojen jäädyttämisestä, samoin kuin kasvuun, kasvuun ja valvontaan panostamisesta ja nimenomaan siten, että määrärahojen lisäykset näille painotetuille kohdille vähennetään toisaalta.